Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al vice... Annan puheenvuoron äh, varanpuheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Hyvät herrat. Puolaa on kohdannut hirvittävä tragedia. Tiedän, että olette kuulleet traagisesta lentoonnettomuudesta, joka tapahtui lauantaina ja jonka yhteydessä presidentti, hänen vaimonsa kuolivat, samoin kuin edellinen presidentti, joka oli eksili, maapaassa Lontoossa, sanoin yli 90 korkean tasoista henkilöministeriä. ministeriä, keskusvirastojen johtajia, kirkonmiehiä, kenraaleita, jotka ovat vastuussa Puolan armeijasta, samoin kuin perheiden jäseniä, jotka menettivät sukulaisiaan Katinissa 70 vuotta sitten. Presidentti ja valtuuskunnan johtaja olivat matkalla Katiniin, jossa Yli 22 000 puolalaista obseri murhattiin brutaalisti. Murhaina oli Neuvostoliiton salainen palvelu Stalinin käskystä. Ja näiden 70 vuotta sitten murhattujen ihmisten sukulaiset olivat myöskin uhreina tässä onnettomuudessa. Tämä on hirvittävä murhenäytelmä, joka on kohdannut Puolaa ja meihin on syvästi meitä on syvästi koskettanut tämä murhenäytelmä. Jos sallitte, pyytäisin nyt noudattamaan minuutin hiljaisuutta kunnioittain Puolan presidentin ja kaikkien valtuuskuntaan kuuluneiden kuolemaa. Grazie, vicepresidente. Kiitos, kiitos varapuheenjohtaja, kiitos kaikille muille. Tämä tragedia on järkyttänyt meitä kaikkia ja itse edellisenä päivänä olin juuri Varsovassa tapaamassa äh, ministeri Mark Savinskia. Ja äh, niin kuin sanottu, tämä oli järkyttävä draama ja katastrofi kaikille. Nyt sitten valiokuntakokoukseen. Ensin hyväksymme esityslistan Jollei mitään huomioita ole, se hyväksytään. Niin kuin on ilmoitettu jo viime viikolla, ensin saamme kuulla Rova Elisabeth Jegleä, joka selvittää meille lyhyesti neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen tulostu, tuloksia, jotka liittyvät tieteellisiin tutkimuksiin äh, käytettyjen eläinten äh, tilannetta ja, ja siitä, äh, mitä neuvostossa asiasta puhuttiin. Sen jälkeen käsitellään maatalouspolitiikan terveystarkastussa kysymystä ja kello 16 alkaa komissaari, komissaarin läsnä ollessa, komissaari Solosin läsnä ollessa käsittely yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen. Asiakirjat ovat saatavana kaikilla kielillä ja äh, nyt annan pidemmittä puhetta puheenvuoron Rova Jäglille. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani lyhyesti kertoa teille siitä, miten viimeinen kolmikantaneuvottelu eteni tähän direktiiviehdotukseen liittyen. Puolentoista vuoden ajan olemme nyt käsitelleet tätä asiaa hyvinkin ponnekkaasti ja olen iloinen siitä, että seitsemäs päivä tätä kuuta – hyväksyimme tämän viimeisen osion 7.12. hyväksyimme ensimmäisen osan. Viimeisissä neuvotteluissa kyse oli lähinnä komit- entisen komitologian menettelyyn kuuluvasta asiasta ja Lissabonin sopimuksen tuomien muutosten myötä meidän piti löytää sellainen kompromissi, joka antaa meille enemmän toimintamahdollisuuksia. Ja minä uskon, että olemme onnistuneet tässä työssä erinomaisesti, mutta saaneen heti alkuun kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kuluneen puolentoista vuoden aikana kantaneet kortensa kekoon. Kiitos kuuluu eri yksiköiden edustajille, täällä valiokunnassa erityisesti Patrickille kiitokset, myöskin kaikkien ryhmien edustajille suuri kiitos erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos kuuluu myös varjoesittelijöille ja myöskin komissiolle sekä Ruotsin että Espanjan puheenjohtajuus valtion edustajille. Mitä tulee kyseiseen direktiiviin, se hyväksyttiin vuonna 1986 ja nyt pääsemme siihen tavoitteeseen, että teollisuus ja tutkimus saavat yhtäläiset toimintamahdollisuudet eläinten hyvinvointia ja terveyttä vaalien sitovia määräyksiä käyttäen. Me olemme onnistuneet huomioimaan kaikki osatekijät ja kriteerit erityisesti sellaiset, jotka vaativat tiukempia toimenpiteitä. ilman ennakkoon lupaa, jonka antamisesta vastaa keskusviranomainen, ei saada minkäänlaisia projekteja toteuttaa. Eli ilman projektiarvion kautta saatava vihreää valoa ei projektia voida toteuttaa. Eli tässä yhteydessä on otettava huomioon se, sopiiko projekti niihin vaatimuksiin, jotka olemme tähän aiheeseen liittyen esittäneet. Lisäksi voidaan myöskin takautuvasti tehdä arviointeja. Tämä on uusi aspekti. Jokaisessa valtiossa pitää olla eläinsuojelu viranomaistaho, joka sitten kuulee ja neuvoo asiasta vastaavia toimijoita ja Lisäksi on varmistettava, että parhaita käytänteitä käytetään. Vaihtoehtoisiakin toimintamalleja tulisi käyttää, mikäli ne juridisesti ovat käytettävissä. Ja myöskin eläinkokeiden määrää tulisi rajoittaa mahdollisimman pieneksi. Mitä tulee sitten kasvatukseen ja eläinten hyvinvointiin, niin niihinkin tullaan panostamaan jatkossa enemmän, jotta voidaan välttää eläinten turhat kärsimykset. Me olemme todellakin päässeet kaikissa neuvottelussa varmistamaan sen, että eläinten hyvinvointia vaalitaan kaikissa toimissa. Neuvotteluiden aikana, jo ensimmäisen käsittelynkin aikana 5. 5.2009 päättänyt, että meidän tulisi täy- käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta voidaan välttää eläinten turhaa käyttöä tieteellisissä kokeissa. Me olemme tietenkin samaa mieltä siitä, että tässä vaiheessa emme voi vielä luopua eläinkokeista kauttaaltaan. Puolentoista vuoden ajan olemme siis neuvotelleet neuvoston ja komission kanssa. Ja nyt olemme tästä vaikeasta työstä huolimatta saaneet aikaiseksi kompromissin, jossa otetaan huomioon eläinten suojelu, tutkimustoiminta, mutta myöskin ihmisten terveys. Ja näin varmistamme, että Euroopan unionin laajuisesti käytetään tiukkoja kriteereitä, jotka ovat tiukempia kaikkialla koko maailmaan katsottaessa. Mutta silti voimme varmistaa, että tutkimustoiminta alalla jatkuu myöskin Euroopassa. Kolmikantaneuvotteluissa kaikki varjoesittelijät hyväksyivät tämän kompromissiesityksen ja tästäpä syystä pyytäisinkin teitä, herra puheenjohtaja, laatimaan kirjelmän valiokunnan puolesta ja lähettämään sen puheenjohtajan valtiolle jossa kerrotte, että me olemme valmiita hyväksymään tämän ehdotuksen. Ehkäpä kannattaa mainita vielä sen verran asiasta, että parlamentin oikeudellinen yksikkö on perehtynyt seikkaperäisesti tähän asiaan ja tulee myöskin tarkastamaan, että että kaikki viittaukset ja muut kysymykset ovat kunnossa. Eli että kielellisesti tässä ei myöskään synny ongelmia. Vasta siinä vaiheessa, kun teksti on viimeistä pilkkua myöten käyty läpi, niin saamme tämän tekstin uudestaan käsiteltäväksi ja siinä vaiheessa voimme sitten tässä valiokunnassa, ehkäpä ylimääräisessäkin kokouksessa, käydä uudemman kerran läpi ja sitä kautta sitten käsitellä sitä toistamiseen. Ja minä toivon, että Espanjan peikauden aikana tai ehkäpä vasta syyskuussa tämä asia saadaan hoidettua kuntoon. Kaikki riippuu jatkoaikataulutuksesta. Meidän täytyy katsoa, miten tässä pääsemme etenemään, mutta toivoisin, että me voisimme pitää kiinni tähän mennessä lukkoon lyhdystä aikataulusta. Kiitoksia. Grazie. Kiitos Elisabeth ilman muuta viemme äh, päätöksen tämän äh, työn, jonka varsin äh, mallikkaasti suorititte. Nyt siirrymme käsittelemään tutkimusta ja vielä muistutan sitä ennen teitä siitä, että tämä kokous televisioidaan suorana lähetyksenä. Kyse on tutkimuksesta, joka käsittelee terveystarkastuksia ja sen toimeenpanoa jäsenvaltioissa. valtioissa Erityistarkastelun kohtana ovat artiklat 68 ja 69 asetuksesta 73 2009. Nyt toivotan tervetulleeksi tutkimuksen laatijat herra Timon Pitsi, Hannes Wimmer. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron herra Pitsille. Teillä on nyt mahdollisuus esitellä tutkimuksenne ja sen jälkeen voimme asiasta keskustella lyhyesti. Olkaa hyvä paljon. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Nimeni Evan Pitts ja minä vastaan tästä tutkimusluonnoksesta, jonka haluaisin teille nyt Metiksen puolesta esitellä. Kyse on terveystarkastuksen täytäntöönpanosta jäsenvaltiotasolla. Parlamenttihan on antanut toimiksi tämän toiminnan ja olette varmaankin kiinnostuneita siitä, millä tavalla viimeaikaiset muutokset on otettu käytännön tasolla huomioon. Tätähän meitä meiltä pyydettiin, eli että tarkastelemme tätä täytäntöönpanoa. Tulen kertomaan teille lyhyesti, mitä olemme saaneet tutkittua. Kerron hiukan säädöstekstistä, sen taustasta ja sitten myöskin siitä, miten säädöstekstiä on pantu täytäntöön. Ja sitten lopuksi vielä huomioita näistä tutkimus tuloksesta, eli että miten teksti on pantu täytäntöön. Ja lisäksi tarkastelen lyhyesti myöskin sitä, mitä tutkimuksen aikana on käynyt ilmi. Kolme tärkeää asiaa täytyy huomioida. Eriyttäminen maksujen osalta, sitten maksumallien valinta ja sitten uusi asia tässä yhteydessä, nimittäin kansalliset tukijärjestelmät. otsakeessahan viitataan artikloihin 68-69, siitä tässä on kyse. Silloin kun tämä toimeksianto meille annettiin, niin te halusitte nimenomaisesti meidän tutkivan tätä asiaa ja tähän olemme sitten myöskin paneutuneet. Tutkimuksen tavoitteen asettelu. Mihin te halusitte meidän perehtyvän? Ensimmäinen tavoite oli kertoa siitä, miltä YMP näyttää terveystarkastuksen täytäntöönpanon myötä. Vasta vuosi sitten terveystarkastus otettiin käyttöön, joten tässä vaiheessa on vielä aika varhaista lähteä kertomaan, mitä tuleman pitää, mutta tiettyä osviitta on jo olemassa siitä, mitä tulee. Mutta erityisesti meidän täytyy katsoa, mitä muualla on tapahtunut, millä tavalla politiikat ovat muuttuneet ja miten tilanne muuttuu paraikaa. Eli kyse on niistä muutoksista, jotka toteutettiin noin puolisentoista vuotta sitten. Toinen tavoite liittyy jäsenvaltioiden tekemiin valintoihin. Asetuksessahan sanotaan, että jäsenvaltiot voivat valita tietyistä vaihtoehdoista, eli jäsenvaltiot voivat tietyssä määrin toimia vapaasti. Ja me tarkastelimme tässä tutkimuksessa, mitä vaihtoehtoja oli tarjolla ja mitä vaihtoehtoja eri jäsenvaltiot käyttivät. Lisäksi analysoimme näitä saamiamme tietoja. Se oli yksi tavoite. Me lähetimme myöskin kyselyitä, joita ei kaikkea kylläkään palautettu, mutta minä toivon, että tulevien viikkojen aikana saamme vielä lisää vastauksia. Me emme valitettavasti tällä hetkellä vielä tiedä kaikist, kaikkien jäsenvaltioiden aikeita tämän täytäntöpanon suhteen. Mutta palaan tähän asiaan myöhemmässä vaiheessa. Keskeisin teksti, johon työ perustuu, on asetus 73-2009, ja se liittyy tähän Single File Payment-järjestelmään ja terveystarkastuksen täytäntöönpanoon. Tietenkin kaikki perustuu poliittisiin päätöksiin koskien kesännointia modulaation lisäämistä ja muuta, mutta itse asetus 73 ei tähän asiaan tai näihin asioihin puutu. Kyse on enemmänkin teknisluonteisesta asetuksesta, jossa käsitellään eriyttämistä, maksujärjestelmän valintaa ja näitä kansallisia tukijärjestelmiä, joka, jotka liittyvät Single Farm Payment-järjestelmään. Eli näihin kolmeen teknisluonteiseen asiaan haluan tämän alustukseni aikana käsitellä. Ensinnäkin eriyttämiskysymykseen. Määräajaksi asetettiin vuosi 2012. Poikkeuksia kylläkin on hyväksytty. En erityisesti lehmien, vuohien lampaiden ja tiettyjen hedelmien, hedelmään liittyvien maksujen suhteen. Tietyt jäsenvaltiot soveltavat tätä lainsäädäntötekstiä jo vaadittua nopeammin. Viime vuonna arvioimme, että noin 87 prosenttia suorasta tuesta oli jo eriytetty. Ja voidaan olettaa, että vuoteen 2012 mennessä osuus kasvaa noin 99 prosenttiin. On toki mahdollista, että tiettyjä tukimuotoja ei ole eriytetty, mutta kuitenkin kyse on pienestä määrästä. Yksi asia, johon palaan vielä myöhemmässä vaiheessa on se, että uusiakin tukijärjestelmiä on otettu käyttöön. Ne eivät ole välttämättä hirveän tärkeitä, mutta kun puhumme eriyttämisestä, niin meidän täytyy muistaa, että eriyttämisen rinnalla on käynnissä myöskin toinen lähestymistapa, eli että otetaan käyttöön tiettyjä linkitettyjä tukijärjestelmiä. Eli voidaan sanoa, tavoite, joka on asetettu, voidaan saavuttaa ja jopa nopeammalla aikataululla kuin alun perin suunniteltu. Mitä tulee artiklaan 63, niin sehän liittyy eriyttämiseen ja antaa jäsenvaltiolle uuden toimintavaihtoehdon. Yleensähän järjestelmä toimii niin, että kun eriyttämistä toteutettiin, niin maksut integroitiin Single Farm Payment-järjestelmään. Tämä oli se peruslähtökohta. Mutta artiklassa 63, joka on uusi määräys, jota ei löytynyt vanhasta tekstistä, se antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden käyttää hyödyt esimerkiksi sellaisen toimintaan, joka ei ole linkitettynä, ei eritettiin maksuun. Ranska on käyttänyt tätä hyvinkin suuressa määrin. Ranska ohjasi saadut varat tämän eriyttämisen myötä eri viljelijäryhmille. He eivät niinkään ohjanneet näitä varoja äh, lihan tuotantoon tai karjan ja lampaiden kasvatukseen, mutta heillä oli mahdollisuus uuden järjestelmän myötä siirtää näitä varoja toiseen käyttöön. Ranskassa siis näin toimittiin uuden artiklan 63 antaman mahdollisuuden myötä. Muutkin jäsenvaltiot ovat tätä käyttäneet, mutta eivät näin laajamittaisesti. Jos Saksa ja Suomi aikovat käyttää tätä vaihtoehtoa vuonna 2012, ei kuitenkaan näin laajassa määrin. Ja sitten seuraavan kokonais pakettiin, joka liittyy maksumalleihin. Vuonna 2003 laadittiin lainsäädäntöä, joka liittyy juuri maksumallien valintaan. Lainsäädäntö on hyväksytty eräänlainen könttäsummajärjestelmä, ja tätä haluttaisiin muutenkin käyttää laajemmin. Se antaa tiettyä pelivaraa jäsenvaltioille. Niin sanotuissa vanhoissa jäsenvaltioissa voidaan myöskin käyttää niin sanottua historiallista mallia ja tois taas voisivat käyttää niin sanottua hybridmallia, jossa yhdistetään eri toimintalähestymistapoja. Uudet jäsenvaltiot taas voisivat käyttää yksinkertaistettua toimintamallia. Vuonna 2009 hyväksytty ratkaisumalli varmistaa sen, että ainakin vuoden 2012 asti voidaan toimia näillä säännöillä. Eli että vanhat jäsenvaltiot voivat nojautua historialliseen malliin ja uudet jäsenvaltiot voivat edelleenkin soveltaa SAPS-järjestelmää, siis ainakin vuoteen 2012 asti. No mitä uutta tässä on? Kun katsotaan 27 jäsenvaltiota, niin kuinka monet käyttävät tätä niin sanottua suosittua mallia? No vain kaksi, Slovenia ja Malta. Ja tätä järjestelmää aikovat Unkari, Latvia ja UK käyttää viimeistään vuonna 2012. Ja Saksa aikoo ottaa järjestelmän käyttöön 2013. Ja niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin tämä ei ole vielä kaiken kattava tutkimus, sillä me emme ole saaneet vielä vastauksia kaikkiin kyselyihin. Joten voi olla, että tietyt jäsenvaltiot aikovat käyttää tai ottaa käyttöön vuonna 2012 mennessä tämän könttäsumman järjestelmän. Mutta kuten sanottu, kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä antaneet vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Mutta kymmenen EUn 15 jäsenvaltiosta käyttävät tätä historiallista mallia ja kuusi käyttävät tätä hybridimallia ja UK käyttää molempia. Ja kahdeksan jäsenvaltiota näistä uusista jäsenvaltioista käyttävät SAPS-järjestelmää. Ja nyt saatujen tuloksia, tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että kovinkaan monet eivät ole halukkaita käyttämään tätä suosituimuusjärjestelmää. Eriyttämispuolella edetään siis aikataulua nopeammin ja tällä toisella saralla taas on selvästikin havaittavissa aikalailla hidasta toimintaa. Seuraava asia liittyy myöskin läheisesti uusiin jäsenvaltioihin. Uudet jäsenvaltiot nimittäin saivat mahdollisuuden käyttää myöskin vaihtoehtoista lähestymistapaa siirtymäkauden aikana. Eli vuoteen 2012 mennessä kymmenen jäsenvaltiota saavat käyttää tätä, siirty- tätä vaihtoehtoa, ja Romania ja Bulgaria voivat käyttää tätä vaihtoehtoa vuoteen 2016 asti. Tukia siis maksetaan eurooppalaisista että myöskin kansallisista järjestelmistä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kovinkaan monella alalla ei tätä yhteisjärjestelmää käytetä. Ja kunhan siirtymäkauden päätös hämöttää, niin tämä yhteiskäyttö vähenee. Ja jossain vaiheessa, kun siis määrän, määräaika koittaa 2012, niin näistä yhteisjärjestelmistä on luovuttava. Kolmas asia, jota meidän tulisi käsitellä, ovat nämä kansalliset järjestelmät, eli artiklat 68 ja 69. Tarkoituksena oli varmistaa, että jäsenvaltiot voivat käyttää jopa 10 prosenttia kansallisesta kokonaismäärästä tähän vaihtoehtoiseen toimintaan. Erityisesti tämä on mahdollista, mikäli voidaan parantaa tuotteiden laatua ja ympäristön suojelua. Ja vuoden 2009 sääntely antaa mahdollisuuden toimia hyvinkin laaja-alaisesti tällä saralla ja vähentää myöskin byrokratiaa. Erityisesti tärkeää on huomioida, että tarkoituksena on panostaa haavoittuvimpiin alueisiin, kuten siipikarjan lihantuotantoon, riisisektoriin ja muihin. Eli tarkoituksena on auttaa heikommassa asemassa olevia toimijoita – ja tässä yhteydessä haluaisin viitata juuri tähän linkitetyn järjestelmään. Mutta kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin voidaan sanoa, että artiklat 68-69 tulevat pantua täytäntöön 22 jäsenvaltiossa. Vuonna 2007 vain kahdeksan jäsenvaltiota sovelsivat näitä artikloita. Ja 14 jäsenvaltiolla on tarkoituksena toteuttaa ohjelmia maitopuolella ja seitsemällä jäsenvaltiolla on tarkoituksena toimia lampaiden kasvatuksen ja vuohen kasvatuksen puolella. Mutta voidaan sanoa, että tässä kol, seitsemän sijaan jo kahdeksan jäsenvaltiota on sitoutunut panostamaan vuohien ja lampaiden kasvatuksen. Neljä jäsenvaltiota taas ovat ottaneet käyttöön ohjelmia, joiden tarkoituksena on parantaa eläinten hyvinvointia. Ja Ranska tulee ottamaan vasta ensi vuoden puolella oman järjestelmänsä käyttöön, jonka tarkoituksena on suojella eläimiä tartuntataudelta. Ja kun katsotaan vuoden 2003 ohjelmia, niin niitä pannaan edelleenkin täytäntöön. Ei välttämättä samassa määrin, mutta kuitenkin nämä ohjelmat ovat edelleenkin käytössä. Eli jäsenvaltiot ovat jossain määrin korvanneet olemassa olevat ohjelmat. Siis 10 prosenttia voidaan siis varoista käyttää tällaisen toimintaan. Ja tästä taulukosta käy ilmi, kuinka monet jäsenvaltiot käyttävät kuinkakin paljon varoista. Yli kymmenen jäsenvaltiota, katsotaan muun muassa Slovenia, Kreikka, Unkari, Suomi ja Italia, käyttävät se yli 7,5 prosenttia varoista tähän Ranska, Portugali, Espanja, Tsekki ja Latvia taas käyttävät 4,8-5,7 prosenttia. Te olette saaneet tutkimuksen käyttöön ja me tiedämme, että Skotlannissa on olemassa ohjelma ja siksi ei voida sanoa suoraan, että UK ei tehtäisiin yhtään mitään, mutta Saksassa ja Ruotsissa luku on alta yhden prosentin ja sitten muutamissa muissa maissa luku on yhden ja kahden prosentin välillä. Jotkut jäsenvaltiot ovat siitä valmiita investoimaan jopa 10 prosenttia tähän toimintaan, toiset taas ovat aika haluttomia tämän tyyppisiin investoihin. Rahas, Rahoitus voidaan hoitaa säästämällä muissa toimissa ja Ranska ja Italia ovat päättäneet laskea SFPn osuutta 4,5 prosenttiyksiköllä. Ja jotkut jäsenvaltiot käyttävät, ja, käyttävät ainoastaan olemassa olevia säästöjä. Me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot käyttävät ainoastaan tätä olemassa olevia säästöjä, eivätkä siis ota käyttöön SFP-varoja. Vuonna 2010 menot tulevat olemaan noin 1,6 miljardia, eli se on nelinkertainen määrä vuoden 2009 lukuun verrattuna. Eli tämä on noin nelisin prosenttia näistä kansallisista säästöistä. Aika on kortilla, joten käyn ihan nopeasti vielä nämä loppuhuomiot läpi. Nyt mennään eriyttämisen tiellä paljon pidemmälle kuin aikaisemmin. Jäsenvaltiot ovat toimineet rivakampaan tahtiin. Ja minä uskon, että Euroopan unionin neuvotteluasetelma sitä myötä myöskin kansainvälisellä näyttämällä paranee, mutta meidän täytyy muistaa, että artiklan 68 mahdollistaa uudenlaisten järjestelmien käyttöönoton, mutta silti voidaan sanoa, että tilanne on eriyttämisen saralla parantunut. Mitä tulee maksujärjestelmään, niin voidaan sanoa, että nyt tilanne on se, jota eivät useimmat pidä hyvänä, eli kovinkaan paljon ei olla oltu halukkaita siirtymään könttäsumman järjestelmään. on se, että kyse on pitkän tahtaimen tavoitteen asettelusta. Eli vuonna 2012 mennessä järjestelmä olisi otettava käyttöön. Eli jotkut eivät halua tehdä tänä vuonna eikä ensi vuonna yhtään mitään, jos määräaika on vasta vuonna 2012. Joten tämä aiheuttaa näitä ongelmia. Toinen syy toimintahaluttomuuteen on se, että paraikaa politiikka ollaan neuvottelemassa politiikkaan liittyvästä muutoksesta. Eli argumentoidaan sillä, että miksi pitäisi nyt tehdä muutoksia, jos uusia muutoksia on lähitulevaisuudessa tulossa. On sanottu, että paraikaa neuvotellaan uudesta järjestelmästä, joten miksi meidän tulisi vaivautua uudistuksiin, kun vuonna 2013 on kuitenkin tulossa seuraava uudistusaalto. Jotkut jäsenvaltiot haluaisivat pidättäytyä historiallisessa mallissa jatkossakin. Se, onnistuuko se loppujen lopuksi, jää nähtäväksi, mutta ne, jotka haluavat jatkaa historiallisen järjestelmän soveltamista, pitävät tästä kannastaan kynsin hampain kiinni. Me tiedämme, että jäsenvaltiot tai kaikki jäsenvaltiot eivät ole halukkaita investoimaan jopa 10 prosenttia tähän järjestelmään. komission ja jäsenvaltioiden edustajille kuuluu kiitos heidän tekemästään työstä ja minä kiitän nyt teitä tarkkaavaisuudesta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin, mikäli, mikäli niitä on. Kiitoksia. Kiitos. About utilizing saving. Puhuitte säästöjen hyödyntämisestä artiklan 689 mukaan. Mitä te ajattelitte täsmällisesti katsottuna. Savings, eh, the regulation... Niin, ne säännöt, joita asetuksessa mahdollistetaan, kansallinen katto on asetettu, ja jos varat, jotka olivat kansallisen katon puitteissa, joita oli maksettu viljelijöille perinteisten otsakkeiden kautta, joiden kautta ne voidaan käyttää, joita voidaan, voidaan käyttää artikloita 68 ja 69. Hettaren. Otamme ensin kysymykset, jos niitä halutaan esittää, ja sen jälkeen annan teille vastausvuoron. Haluaako joku vielä esittää kysymyksiä? Luis? Albert, prego. Albert, puheenvuoro on sinulla. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset esittelijälle siitä, mitä hän meille kertoi. Koordinaattorina olin mukana silloin, kun tätä mietintöä laadittiin, miten tämä mietintö nyt esiteltiin, ja tämä oli mikään hyökkäys asiantuntijakohtaan, joka on saanut toimiksiannon, mutta mietin sitä, että onko välttämätöntä, että tällaisesta aiheesta tehdään mietintö, koska kysymys on itse asiassa itsestäänselvyyksistä, jotka pitäisi itse olla komission hallussa, koska jäsenvaltioiden pitäisi raportoida siitä, miten maatalouden uudistus etenee, ja jos tämä raportti laaditaan kokonaisuudessaan, silloin komission osalta voidaan koota kokoon se, mitä me olemme nyt saaneet maksua vastaan. Voimme olla iloisia siitä, että budjetinvalvontavaliokunta Rova Kressle ei ole täällä paikalla, koska muuten varmasti meillä olisi ongelmia. Mitä tulee itse aiheeseen? Me olemme Saksassa nyt asteittain pystyneet tähän äh, kehittämisestä ja olemme äh, viemässä sitä kokonaisuudessaan äh, lävitse. On niitä, jotka ovat puolesta, niitä, jotka ovat vastaan. On viljelijöitä, jotka asuvat huonommassa alueilla. He tulevat olemaan häviäjiä ja vihreämmillä alueilla tilanne tulemaan parempi, ymmärrän tämänkin, mutta eriyttämisen, se ei, eriyttäminen ei tule ratkaisemaan kaikkia ongelmia, vaan joillakin alueilla meidän pitää keskustella vielä siitä, voidaanko eriyttäminen toteuttaa niin kuin on suunniteltu. Viittaan tässä tärkkelysongelmaan ja kuiva laitteisiin, jotka ovat olemassa hyvin vaikeassa tilanteessa. Kokonaisuudessaan meille tulee ongelma kuten äh, asiantuntija mainitsi, emme tule varmaankaan saatua sanotaan levitse viedyksi koko tätä uudistusta, ennen kuin tulee jotakin uutta, ja ymmärrän senkin. Se on tilanne se, että monissa jäsenvaltioissa on ministereitä, jotka sanovat, että miksi pitäisi nyt vielä hankkia harmeja tästä, ja kun kerran on tulossa jotakin uutta, ja voimme sitten käynnistää uudestaan toimet. Kiitos Albert, ja sitten Luis Kapula Santos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokset äh, äsken äh, esitellystä äh, alustuksesta. Tämä on erittäin hyvä osoitus siitä, miten asioiden toteuttaminen käytännössä on tärkeää myöskin lainsäätäjille. Olemme käynnistämässä nyt hyvin merkittävää ja monimutkaista uudistusta tulevaisuutta silmällä pitäen, ja siksi tämä tutkimuksen esittely oli varsin hyödyksi meille. Äsken siis äh, esitetty tutkimus herättää paljonkin kysymyksiä. Jokainen ymmärtää, että haluamme yhteisen maatalouspolitiikan olevan mahdollisimman yhdenmukaista, mutta toisaalta äh, taas herää kysymys siitä, millä tavoin yksittäiset jäsenmaat voivat joustavasti toteuttaa maatalouspolitiikkaa käytännössä – ja haluan tällä viitata nimenomaan yhteisöllistämisulottuvuuden vähittäisen hävittämiseen. Minkälaisia muutoksia vuosi 2013 tulee tuomaan mukana ja miten laajasti pystymme joustavasti toteuttamaan näitä uusia suuntaviivoja. Haluamme tietysti kaikki entistä oikeudenmukaisempaa maatalouspolitiikkaa, mutta me kuitenkaan hyväksy sitäkään, että yhteisöllinen ulottuvuus kokonaan unohdetaan. Ja vielä kerran kiitokset esitystä tutkimuksesta. Kiitos Luis. Sitten varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. No Kiitos puheenjohtaja tiedot ja, ja tutkimuksen tulos ovat äärimmäisen kiinnostavia, koska jos tietää ainoastaan teoreettisen puolen eikä käytännön sovelluksesta mitä asia ei juurikaan avaudu. Saimme kuulla, että monet jäsenmaat eivät käytä hyväkseen asetuksen artikloja 68 ja 69. Miksi näin sitten on? Miksi toimintamalli vaihtelemasta maahan. Meille esitettiin erilaisia esimerkkejä esimerkiksi uusista jäsenmaista, jotka ovat esittäneet tukipyyntöjä Euroopan komission suuntaan ja, ja sitten niitä ei kuitenkaan ole hyväksytty. Sitten vielä Mäkinässä puheenvuoro teillä. Thank you, Chair, and, uh, thank... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Pitsiä tästä alustuksesta ja tutkimuksesta. Tämähän kertoo, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet. Ja voisitteko kertoa enemmän siitä, että onko tietoa, minkälaisia vaikutuksia näillä toimenpiteillä on, vai onko nyt liian varhaista lähteä paneutumaan siihen. Mutta ehkä voisitte kertoa seikkaperäisemmin tästä, miksi könttäsummajärjestelmä ei kovinkaan laaja-alaisesti haluta käyttöön. Ovatko vastaukset antaneet enemmän tietoa tähän liittyen? Eli miksi könttäsummajärjestelmää ei haluta käyttää? Täällä on viitattu reiluun järjestelmään. Siitähän kyse on pitkälti, mutta mutta se, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin sitä eivät monetkaan tiedä. Ehkä tämä on epäreilu kysymys, mutta ehkä vaan voisitte kertoa tästä enemmän. Ehkä voisitte antaa hiukan osvittaa tästä. Ja lopuksi vielä, herra puheenjohtaja, kuultuani tätä alustusta, niin voin vain sanoa, että tämä on toden totta erittäin hankala asia, vaikka ajatuksena yksinkertainen – kun asioita lähdetään tulkitsemaan eri jäsenvaltioissa, niin on havaittu, että tämä on hankala aihealue ja onkin hyvä, että jäsenvaltiolla on tietynlaista pelivaraa käytettävissä. Kiitos, Rova McGuinness. Benvenuto al nostro commissario nel... Ja samalla tässä toivotan tervetulleeksi myöskin komissaarin valiokuntamme. Niin lyhyt huomio ainoastaan, koska missä yhteydessä äh, äh, ei puhuttu siitä, että jos tämän tyyppisen äh, tukijärjestelmän piiriin siirrytään, joudutaan tilanteeseen, jota käsitellään tällä hetkellä VTOssa. Erilaiset vihreät, oranssit ja muut laatikot, toisin sanoen, tulevat eteen. Tarkoitan tällä sitä, että tässä jollakin tavoin halutaan jättää totuus kertomatta, asia maskeerataan. Ja, ja mielestäni tätä ei riittävästi tuotu esiin. On totta, että tukia on eriytetty, mutta samanaikaisesti maataloushinnat ovat kuitenkin kasvaneet ja monesti tukia on kanavoitu esimerkiksi suurjakelijoiden suuntaan tai, tai suurjalostusteollisuuden suuntaan. Tämä ei mielestäni ole hyvä asia. On tehty siis ikään kuin keinotekoisia muutoksia ja loppujen lopuksi viulut maksaa kuluttaja elintarvikkeiden tuottaja. Jos tilanne kerran on tämä tänään, se johtuu siitä, että olemme toimineet vto sääntöjen mukaisesti ja osa näistä säännöistä piti sisällä myöskin eriyttämisvelvollisuuden. Kiitokset. Jos nyt sitten muita puheenvuoroja ei näy tässä yhteydessä esitetä, annan vastauspuheenvuoron herra Pitsillä. Teillä on kolme minuuttia aikaa vastata esitettyihin kysymyksiin. Uh, thank you uh, everybody for your comments. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Monet olivat todellakin kommentteja, ei niinkään kysymyksiä. Ja yritänkin vastata joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Täällä kysyttiin muun muassa, että miksi artiklaa 68 ei pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä nyt ei voida kysyä tältä kantilta, sillä jäsenvaltiolle annettiin mahdollisuus toimia tällä tavalla. Jos he toimivat esitetyllä tavalla, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että he laskevat maatilan tuli, tulotukea, jotta sitä olisi mahdollisimman monelle viljelijälle hyötyä. Tiedän, että Briten saarilla ei niinkään haluta. vähentää maatilan tulotukea, sillä he haluavat soveltaa könttäsummajärjestelmää, joka käytännössä pitää sisällään jo varojen uudelleen jaon. Ja he eivät halua siis ottaa käyttöön uutta järjestelmää, Lisäksi kyseiset valtiot vastustavat tätä perusperiaatetta. He kannattavat tällaista niin sanottua vapaankaupan järjestelmää, eli ajatusta siitä, että tuotantoon sidottua tukea he eivät halua. ja Suomen kaltaiset maat, jotka ovat aina vastustaneet sitä, että tai että EU ei ole antanut mahdollisuuden maalle sopeuttaa toimintansa tähän järjestelmään. Tästäpä syystä on tarkoituksena tarjota riittävästi pelivaraa jäsenvaltioille vaalien sitä mahdollisuutta, että jäsenvaltioiden ei ole pakko ottaa käyttöön näitä järjestelmiä. Ja kollega McGuinness kysyi, onko tämä järjestelmä reilu. oli aivan oikeassa. Toteaisin vain sen verran asiaan liittyen, että Ranskan päätös, joka tehtiin viime vuonna, eli että maatilan tulotukea leikataan ja lisäksi otetaan käyttöön artikla 63 ovat lisänneet ainakin taloustieteilijän näkökulmasta katsottuna tasavertaista kohtelua. Toki monien vuosien ajan politiikka on kritisoitu siitä, että tästä hyötyvät vain suurtilalliset. Ja Ranska on paneutunut tähän ongelmaan käyttäen tarjolla olevia vaihtoehtoja, kuten artiklaa 63 ja 68 sekä 69. Eli jos jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että lähestymistapa ei ole tasapainoinen ja että on olemassa korjausmahdollisuuksia, niin mikä ettei niitä voitaisiin käyttää. Mutta könttäsummajärjestelmän soveltaminen kuitenkin aiheuttaa ongelmia juuri tähän kysymykseen, joka liittyy tasaväkiseen lähestymistapaan. Useat täällä viittasivat itse politiikkaan, eivätkä niinkään esittäneet kysymyksiä, mutta jos toivotte, että vastaamme joihinkin konkreettisiin kysymyksiin, niin lähettäkää ne meille. Meillä on vielä pari-kolme viikkoa aikaa ottaa tällaiset kommentit huomioon. Eli kertokaa meille, haluatteko joihinkin kysymyksiin vastauksia tulevien kolmen neljän päivän aikana. Kiitos, kiitos näistä loppusanoista. Ja kiitos mahdollisuudesta saada tutustua tuohon äsken esiteltyyn kiinnostavaan tutkimukseen. Nyt siirrymme esityslistavan seuraavaan kohtaan, jossa kyse on näkemysten vaihdosta äh, komissaari Solksen äh, kanssa. Ja niinpä haluankin saman tien esittää äh, tervetuloa toivotukset. Komissaari Solksen hän vastaa maatalous- ja maaseudun kehityskysymyksistä. Me kävimme tietyn tyyppistä näkemysten vaihtoa jo tammikuussa, kun järjestettiin kuulemistilaisuus. Nyt aiheena on maatalouspolitiikan tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen. Euroopan unionin maatalouspolitiikan on löydettävä nopeat ja välittömät ratkaisut, jotta kriisistä päästäisiin eroon. Me olemme halunneet esittää päätöslauselmaesityksen ja suullisen kysymyksen, joka koskee markkinajärjestelyjä. Se tullaan esittämään mahdollisesti jo ensi viikolla, Strasbourgin täysistuntoviikolla. Myös tuossa yhteydessä toivon, että komissaari tarjoaa meille tyydyttäviä vastauksia. Mutta tänään käymme keskustelua mietinnöstä, jonka on laatinut edustaja George Lyon, ja tämä onkin meidän töillemme hyvä lähtökohta. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että komissaari on täällä läsnä ja annankin hänelle saman tien puheenvuoron. Sen jälkeen puheenvuoron käyttää esittelijämme herra George Lyon. Ja sen jälkeen eri ryhmien koordinaattorit saavat puheenvuoron ja, ja sitten jatkamme vapaata keskustelua. Komissaari, puheenvuoro on teillä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Merci, Paolo. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, kiitokset äh, siitä, että saan olla täällä läsnä näin muutaman kuukauden viiveellä. Mieluusti puhun seistä tällä tavoin nähdä teidät paremmin. Muistan mielihyvällä sitä ensimmäistä vuoropuhelua, näkemysten vaihtoa, joka käytiin tammikuussa – Käytän hyväkseni tätä alustuspuheenvuoroa, ensimmäistä alustuspuheenvuoroa, niin, jotta voin puhua nimenomaan Euroopan maatalouden tulevaisuudesta. Haluan vielä esittää kiitokset puheenjohtaja Paloni Kastrolle hänen esittämästään kutsusta ja niin ikään kiitokset kuuluvat myöskin herra Josh Lyonille, joka on laatinut Euroopan maatalouden tulevaisuuteen liittyvää mietintöä. Niin kuin tiedätte, vuoden 2013 jälkeen Euroopan unionin maatalouspolitiikka avaa uuden lehden. Se liittyy kiinteästi Euroopan komission strategiaan, joka on saanut nimeksi 2020. Minun käsittääkseni maataloudella on paljon annettavaa älykkäälle ja kestävälle kasvulle – Tämä on lähestymistapa, jota ehdotetaan 2020-strategiassa ja se on aivan samalla äh, linjalla kuin tämänhetkisen yhteiskunnan tavoitteet. Niin kuin äh, tiedätte, kyseessä on siis äh, uusi käänne, uusi lehti, lehti Euroopan unionin maatalouspolitiikan piirissä ja se on keskeisin asia minun mandaattini puitteissa – itse tulen Pohjois-Romaniasta pienestä kylästä ja olen voinut siis nuoruudessani tutustua läheltä maatalousyhteisön ja maatalouspolitiikkaan. Maataloudella on valtava merkitys eurooppalaiselle kulttuurille. Joskus kuitenkaan emme näe metsää puilta niin sanoakseni. Meidän pitäisi suhtautua asioihin laaja katsoisesti, laaja, laaja katseisesti ja soveltaa tällaista lähestymistapaa myöskin politiikkaa tehdessämme. Meidän on annettava kaikille oma kasvun mahdollisuus ja tämä onkin se lähtökohta, jolla toteutamme maatalouspolitiikkaa tällä hetkellä. Tämä on mielestäni hyvä asia. Se on todiste siitä, että maatalouspolitiikka herättää paljon kiinnostusta Euroopan unionissa. Jos se etenemme kuitenkin liian nopeasti, voi olla, että takerumme teknisiin eh, yksityiskohtiin, eh, emmekä pääse eh, käsittelemään varsinaista sisältöä. Tiedän, että tämä asia on kuitenkin hyvin intohimoja herättyjä, mutta niin, äsken sanoin, että emme näe aina metsä puilta ja pidän tätä periaatetta hyvänä Tarkoitan, että kaikkien on syytä harkita asioita ja, ja pohdiskella kokonaisuutta, jotta saadaan aikaiseksi kokonaissa käsitys tilanteesta. No, millä tavoin sitten voimme käyttää hyväksemme tätä symbolisesti kutsumaani metsää Euroopan unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa? Tämä on asia, jota itse pohdin aika tarkkaan ja haluan, että sitä käsitellään myöskin yleisesti kaikki veromaksajat, maat, taloustuottajat, kuluttajat ja kauppiaat, koko yhteiskunta on saatava mukaan tähän yhteiseen pohdiskeluun. On selvää, että se vie aikaa ja siksi ei kannata yksityiskohtiin vielä tässä yhteydessä pureutua. Euroopan unionin velvollisuus on tarjota elintarvikkeita omille kansalaisilleen. Nyt hiljattain hyväksytty Lissabonin sopimus antaa uusia ulottuvuuksia yhteiselle maatalouspolitiikalle. 58 vuonna jo käynnisteltiin yhteistä maatalouspolitiikkaa ja ensimmäinen pilari pystytettiin Stresassa Italiassa. Silloin Euroopassa oli paljon metsiä, paljon puita, mutta elintarviketeollisuus ja tuotanto ei vielä ollut aivan riittävää. Jopa säännöstelyä käytettiin. Nyt onneksi kuitenkin nuo ajat ovat takana ja elintarviketurvallisuus on paremmin taattu. Viime vuosina on kuitenkin tapahtunut muutoksia ja, ja niitä on hyvä myöskin muistaa. Me voimme olla siis ylpeitä saavutetusta tuloksista, mutta meidän on oltava todella viisaita, kun teemme päätöksiä, jotka koskevat 27 Euroopan unionin jäsenmaata, tätä uutta yhteistä Euroopan unionia. Meillä on siis tiettyjä velvollisuuksia kansalaisten suuntaan. Tekemämme päätökset luonnollisesti vaikuttavat kansalaisten elämään miljoonien ihmisten arkielämään on vaikutuksia näillä tekemillämme päätöksillä ja koko Euroopan unionin tulevaisuudelle. Tiedätte varsin hyvin, että Euroopan unionin kansalaiset osiltaan suhtautuvat epäilevästi uudistuksiin ja, ja tekemämme päätöksiin. Siksi meidän on valmisteltava ja esiteltävä hyvin näkyvästi, kourin tuntuvasti ne suunnitelmat, joita meillä on. Kansalaiset ovat esittäneet huolestuneisuuden aiheita ja, ja odotuksia. Ja siksi minun käsittääkseni meidän on otettava huomioon äärimmäisen tarkkaan Euroopan unionin kansalaisten odotukset, kun teemme päätöksiä. Yhteinen maatalouspolitiikka on yksi avain kysymyksistä, kun rakennamme yksissä tuumin Eurooppaa. Se on nyt integroituva muihin aloihin entistä tiiviimmin. Niin kuin sanottu, odotukset ovat suuret ja myöskin uudistuksia odotetaan. Pyrimme nyt löytämään vastauksia näihin odotuksiin. Me haluamme politiikkaa, joka on kestävää ja vahvaa myöskin maataloustuottajien ja maanviljelijöiden kannalta. Niin kuin tiedätte, itse tuen eh, maatalouspolitiikan uudistusta vuoden 2013 jälkeen ja miksi näin on. Meillä on kolmekin syytä. Ensinnäkin eh, tarvitsemme yhteistä eh, strategiaa, strategia 2020, sillä pystytään elvyttämään maatalouspolitiikkaa ja myöskin talouselämää ylipäätään. Myöskin kilpailukykyä on syytä kasvattaa yhteinen maatalouspolitiikka kantaa oman kortensa kekoon tässä yhteisessä haasteessa. Niin kuin sanoin, erityisesti aluekehityksen kannalta ja elinvoimaisuuden lisäämisen kannalta maatalouspolitiikka on tärkeässä osassa. Se on siis sidoksissa 2020-strategiaan ja myöskin kestävän kehityksen malliin. Me haluamme käyttää luonnonvaroja järkiperäisesti ja tehokkaasti – ja, ja tätä mallia haluamme soveltaa tulevaisuudessa. Yhteinen maatalouspolitiikka on myöskin vastuun alaista politiikkaa. Meidän on otettava käyttöön kaikki potentiaali, mitä käytettävissä on. On selvää, että elintarviketeollisuus ei eläisi ilman maanviljelyksen vahvistamista. YMP on myöskin vihreän kehityksen. Tämä koskee myöskin tieteellistä tutkimusta ilmastonmuutosta. Maatalous elinkeinonahan jo itse tuottaa uudistuvaa energiaa. Se on myöskin älykkään kehityksen kannalta välttämätöntä. Maatalouden kehityksen ja älykkään kasvun välillä on selkeä linkki. Nyt meidän on myöskin pidettävä mielessä uudet haasteet, jotka liittyvät ilmastonmuutoshaasteisiin. Meidän on tuotettava entistä enemmän, mutta käytettävä resursseja vähemmän. Erilaiset luonnonkatastrofit ovat myöskin ajaneet tilanteeseen, jossa meidän on todella mietittävä, miten resursseja käytämme. Sama koskee myöskin päästöjen vähentämistä. Tarvitsemme tutkimusta ja vihreää kasvua, mutta ilman maataloutta näitä ei voida toteuttaa. Maatalous ei myöskään pysty kehittymään ilman, että liikitämme näitä kaikkia sektoreita yhteen. Sitten soveltamistoimet. Ne ovat välttämättömiä, koska Euroopan unionin maita on tällä hetkellä 27. Jokainen jäsenmaista on kulttuurilta ja maatalouspohjaltaan erilainen. Tämä on rikkaus, meille kaikille. Ja siksi meidän on vahvistettava linkkejä, jotka yhdistävät esimerkiksi maanviljelijät ja kuluttajat. Myöskin markkinoita on vahvistettava ja ne on liitettävä kansainvälisiin markkinoihin. Nämä kaikki ovat osoituksia siitä, miten selvästi olemme uudessa vaiheessa. Me emme voi enää puhua yhdestä yksisilmäisestä maatalouspoliittisesta mallista – Meillä on monia malleja, joita sovelletaan maatalouspolitiikassa. Haluaisin pikemminkin kutsua tätä maatalouksien politiikaksi, jos asian näin voi ilmaista. Meidän on otettava tähän hankkeeseen mukaan koko yhteiskunta kuitenkin sillä tavoin, että monimuotoisuus toteutuu. Se ei liian tarkoita sitä, että aiomme uudelleen aktivio, aktivoida kansalliset politiikat. Ei missään nimessä kyse ei ole siitä. Kun puhutaan siitä, minkälaisia mahdollisuuksia on käyttää hyväksi erilaisuutta, tarkoitan tällä sitä, että nämä yksityiset, yksityiskohdat liitetään toisiinsa ja, ja saadaan aikaiseksi ikään kuin kokonaisnäkemys asiasta ja tilanteesta. Meidän on siis käytettävä hyväksi eh, moninaisuutta, diversiteettiä, mutta hallinnoitava kaikkia kuitenkin eh, ikään kuin eh, kokonaisuutena. Meidän on luonnollisesti myöskin valmistauduttava tulevaisuuteen yhteiskunta esittää uusia haasteita myöskin maataloudelle. Ajattelen vaikkapa elintarviketurvallisuutta, luonnonresursseja, maaperän suojelua, ilmastonmuutosta, taloudellista kriisiä ja niin poispäin. Veronmaksajat ja kuluttajat varmasti jatkossa ymmärtävät entistä paremmin, että kyse on maataloudesta, jota tehdään heitä varten – Eihän se koske pelkästään maanviljelijöitä, koska koko yhteiskunta pystyy hyödyntämään eri tavoin maanviljelyksen tuotteita ja kaikkia siihen liittyvää. Meidän on nyt siis saatava eurooppalainen yhteiskunta ja, ja kansalaiset mukaan tähän kokonaisuuteen. Tällä hetkellä kovinkaan suuri määrä Euroopan kansalaisista ei näe maataloutta tärkeänä tekijänä tulevaisuuden kannalta. Meidän on painotettava esimerkiksi terve elintarvikehuollon merkitystä ja, ja sitä, että maatalouden avulla on mahdollista kehittää talouselämää ja myöskin maaseudun kehittäminen on suorassa yhteydessä maatalouteen. Mutta äh, tämä kaikki on saatava ihmisten tietoon, koska kansalaiset eivät tunne riittävästi kaikkea sitä, mikä maatalouden taustalta löytyy. Mitä yhteinen maatalouspolitiikka oikeastaan tarkoittaa? Mitä sen takaa on löydettävissä? Pelkät puheet eivät riitä. Meidän on annettava selkeää tietoa kansalaisille. Äh, vähitellen yhteisestä maatalouspolitiikasta on tullut asiantuntijoiden äh, hanke ja nyt tämä suuntaus on keskeytettävä. Meidän on pyrittävä siihen, että kaikki osapuolet ja myöskin kansalaiset otetaan mukaan tähän yhteiseen hankkeeseemme. Meidän on kuitenkin annettava riittävästi tilaa ja aikaa, jotta nämä tulevaisuuteen suuntaavat aloitteet voidaan toteuttaa johdonmukaisesti ja järkiperäisesti. Siksi toivon, että asiasta käydään julkista keskustelua eurooppalaisen, eurooppalaisella tasolla. Kyse on tavoitteista ja Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Tätä työtä on tehtävä ja se ei missään tapauksessa ole hyödyttöntä. Mutta ennen kuin puhutaan keinoista ja budjetista, on syytä puhua haasteista ja nimenomaan kuultava kansalaisia. Mitä he meiltä odottavat? Jolle me käytä riittävästi aikaa tähän pohdintavaiheeseen ja keskusteluun, puhumme keinoista, joita käytetään asioiden toteuttamiseen, joita ei ole edes määritelty tai määritelmät on tehty pelkästään asiantuntijoiden piirissä – Miksi eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja yhteistä maatalouspolitiikkaa ylipäätään tarvitaan? Tämä on se keskustelu, jota haluan, että käydään yhteiskunnan kaikkien osatekijöiden piirissä. Ihmiset voivat osallistua keskusteluun joko yksityis- yksityishenkilöinä tai esimerkiksi järjestöjen kautta. Odottelen myöskin maanviljelijöiden reaktioita ja kannanottoja, siis ammattilaisten kannanottoja, mutta sama koskee myöskin esimerkiksi kuluttajajärjestöjen ja, ja luonnonsuojelujärjestöjen kannanottoja. Odotan niitä mielenkiinnolla. Nämä kaikki kysymykset olisi nyt siis syytä asettaa yleisen keskustelun kohteeksi. Monia asioita on syytä analysoida. Mielestäni tämän keskustelun on kuitenkin keskityttävä neljään keskeiseen kysymykseen. Ensinnäkin on pohdittava sitä, miksi YMPtä ylipäätään tarvitaan. Mielestäni tällaista yleiskeskustelua on aina aika ajoin hyvä käydä. Toisekseen on mietittävä sitä, minkälaisia tavoitteita yhteiskunta asettaa maatalouspolitiikalle. Kolmanneksi on mietittävä sitä, miksi tämänhetkistä politiikkaa on syytä uudistaa – ja miten se toteutetaan, että yhteiskunnan odotukset täytetään. Ja vielä neljäksi, neljänneksi on mietittävä sitä, mitä keinoja ö, tätä silmällä pitäen tarvitaan. Nämä kysymykset luonnollisesti synnyttävät uusia kysymyksiä, niitä nyt tässä esittele, mutta meidän on myöskin pohdittava sitä, millä tavoin Euroopan unioni pystyy vastaamaan elintarviketurvallisuushaasteeseen – ja, ja väestökehityshaasteeseen, kehitysmaiden mukana tuomaan haasteeseen, ilmastonmuutoshaasteeseen ja niin edelleen. Millä tavoin varmistaa sen, että kuluttajat saavat laadukkaita ja e, turvallisia elintarvikkeita? Millä tavoin myöskin eurooppalaisten elintarvikkeiden monimuotoisuus pystytään takaamaan? miksi, miten otetaan paikalliset ja alueelliset markkinat tähän kokonaisuuteen mukaan? Millä tavoin vihreä kasvu toteutetaan? Äsken jo sanoinkin, että alueilla voi olla tässä yhteydessä tärkeä merkitys ja siksi kaikki resurssit on otettava käyttöön. Oli nyt sitten kysymyksessä pienempi tai suurempi alue, vuoristoalue, tai, tai perinteinen maanviljelysalue. Minkälaisen perinnön haluamme antaa tuleville sukupolville, jos ajattelemme vaikkapa veden tai maaperän tilaa ja laatua? Vaikka maanviljelijät edustavatkin ainoastaan parikymmentä prosenttia Euroopan unionin tuottavasta väestöstä. He hallinnoivat kuitenkin jopa 80 prosenttia alueesta. Millä tavoin tätä yhtälöä voidaan tarkastella? Myöskin ilmastokysymykset liittyvät kiinteästi maatalouteen ja olemmekin jo antaneet selviä vastauksia siitä, että maatalous pystyy merkittävällä tavalla vähentämään kasvihuonepäästöjä – vuoteen 2007 mennessä pystyttiin vähentämään 20 prosentin luokalla kasvihuonepäästöjä. Tiedän, että tätä lukua on mahdollista vielä parantaa ja pyrimme siihen. Ja vielä sellainenkin kysymys, että mikä rooli meillä tulee olemaan kansainvälisillä markkinoilla – millä tavoin pystymme olemaan offensiivisia ja kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla kuitenkin sillä tavoin, että myöskin laatukriteeri täyttyy. Myöskin kolmansien maiden merkitys tässä yhtälössä on otettava huomioon. Täällä jo aikaisemmin on puhuttu e- eläinten turvallisuudesta. Se on yksi kysymys, joka esimerkinomaisesti on osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Nämä kaikki kysymykset ovat siis pohjana, kun tulemme käymään keskustelua Euroopan unionin tulevasta maatalousmallista. Meidän on kuitenkin jatkossa toimittava entistä avoimemmin ja pyrittävä siihen, että linkit markkinoiden ja tuottajien ja kuluttajien välillä toimivat entistä paremmin. Meidän on myöskin taattava vähimmäistulotaso maanviljelijöille ja, ja mietittävä sitä, mitkä seikat ovat tärkeitä, kun pyrimme tasaamaan tukia oikeudenmukaisesti. Miten tämä kaikki toteutetaan talouskriisin edelleenkin vallitessa? Me tarvitsemme, niin kuin sanoin, eri taloudellisten toimijoiden välillä tasapainoisia välejä ja suhteita, järkiperäistä suhtautumista ja miten toteutamme sen, että myöskin tuottajat saavat järkiperäisen tulotason ja miten tämä kaikki pystytään takaamaan myöskin tulevaisuudessa. Millä tavoin pystymme lisäämään äh, kilpailukykyä ja minkä tyyppistä kilpailukykyä haluamme esimerkiksi maatiloille. Nämä ovat äh, kaikki äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Puhun nyt sekä alueellisesta että muista tasoista. Vihreä kasvu, elintarviketurvallisuus, nämä kaikki kysymykset ovat tärkeitä, mutta niitä on tarkasteltava myöskin inhimillisestä lä- lähestymistä näkökulmasta. Ja vielä lopuksi, minkälainen on se eurooppalainen maatalous, tilanne, jonka haluamme jättää perintönä omille lapsillemme, sitä meidän on syytä pohtia. Odotan nyt ehdotuksia tähän yhteiseen keskusteluun. Me voimme käynnistää tämän julkisen keskustelun nyt tänään ja jatkaa sitä kesäkuussa. Tällä väliin meillä on mahdollisuus selkeyttää niitä käsityksiä, joita ihmisillä on annettavana meille maatalouspolitiikasta ja sen haasteista ja tulevaisuudesta. Tulen lähipäivinä vierailemaan myöskin alueiden komiteassa sekä sosiaalikomiteassa. Ja, ja siinä yhteydessä käymme lisää keskustelua aiheesta. Euroopan komission nettisivulta on myöskin löydettävissä näitä seikkoja ja, ja sitä kautta on mahdollista käsitellä yhteistä maatalouspolitiikkaa. 19. ja 20. päivä kesäkuuta kuitenkin nämä kaikki keskusteluosa-alueet vedetään yhteen nippuun ja pyritään saamaan käsitys siitä, minkälaista yhteistä maatalouspolitiikkaa tullaan harjoittamaan tulevaisuudessa – Tällä tavoin meillä on mahdollisuus johdonmukaisesti ottaa huomioon erilaiset ehdotukset, joita tällä välin esitetään. Me haluamme vahvoja ideoita, uudistavia, innovatiivisia ajatuksia ja, ja käyttää kaikkia niitä hyväksi. Tässä prosessissa luotan teidän tukeenne. Meillä on etuoikeus saada äh, toimia yhteistyössä teidän kanssanne ja teillä taas on suorat linkit äh, Euroopan unionin kansalaisiin. Haluan vielä esittää kiitokset äh, teille läsnäolosta ja tarkkaavaisuudesta. Toivottavasti alustuspuheenvuoroni kiinnosti teitä ja, ja toivon niin ikään, että tämä ehdotukseni julkisen keskustelun käynnistämisestä saa myöskin teidän tukenne ja jatkossa olen varsin valmis vastaamaan mahdollisiin esitettyihin kysymyksiin. Bene. Grazie. Kiitos komissaari. Nyt käynnistämme keskustelun, joka tulee olemaan äärimmäisen tärkeä. Toivon, että jokainen puheenvuorossa pitäytyy puhe ajoista, jotta saamme mahdollisimman paljon kysymyksiä ja myöskin vastauksia puhe komissaarilta. Niin kuin sanoin, esittelijä George Lyon saa luonnollisesti ensimmäisenä puheenvuoron ja sen jälkeen eri ryhmien koordinaattorit. George, ole hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun onnittelut komissaarille ja kiitokset hänelle siitä, että hän on tullut tänne meidän vieraksemme keskustelemaan erittäin tärkeistä kysymyksistä, joista olemme tässä valiokunnassa keskustelleet viime kuukausien aikana. Ajoitus on mitä parhain, sillä eh, toivottavasti heinäkuussa voidaan äänestää tästä tekstistä ja toivottavasti voitte ottaa myöskin huomioon parlamentin näkemykset asioista ja että me voimme huomioida vastauksen näihin kysymyksiin. Tiedän, että monet haluavat käyttää puheenvuoroa, joten en kerro kovinkaan paljon tästä omasta tekstistäni, mutta heti alkuun sanoitte, että YMP on vahva tulevaisuuden työväline eikä menneisyyden työväline, ja se jos mikä pitää paikkansa. Kun YMPtä on uudistettu, niin sen pitää olla osa kokonaispakettia, jolla katsotaan tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Ja minä toivon, että omalla panoksellani, omalla lausunnallani saadaan maatalouspolitiikasta sellainen, että että maanviljelijät kaikkialla Euroopan unionissa voivat vastata nykyisiin haasteisiin. Minun mielestäni tämä on yksi keskeisimmistä kriteereistä. Alkupuheenvuorossaan komissaari viittasi muutamiin keskeisiin haasteisiin, jotka ovat edessämme. Suurin mielestäni on kysynnän kaksinkertaistuminen vuoteen 2050 mennessä siis elintarviketuotannon puolella. Tällä hetkellä me emme noin vain voi lisätä tuotantoa niin kuin ennen. Energian käytön lisääminen, lannoitteiden käytön lisääminen ei ole enää mahdollista, koska me tiedämme, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Me tulemme lisäksi kohtaamaan haasteita, haasteita, jotka liittyvät veden saatavuuteen ja suurin haaste on se, että energia on erittäin kallista ja välttämättä ei kaikkialla riittävässä määrin saatavissa, joten tässä vaiheessa on vaikea vastata tähän haasteeseen, tähän haasteeseen eli elintarviketuotannon lisäämiseen. Viimeisten 60 vuoden aikana tilanne on ollut aivan toisenlainen. Siinäpä se suurin haaste on, eli että kysyntä voidaan tyydyttää, tuotantoa voidaan lisätä, mutta meidän täytyy huomioida ilmastonmuutoskysymykset ja myöskin ilmaston suojelu. Ja ottaen huomioon muutkin tavoitteet, jotka mainitaan 2020 strategiassa. YMPllä varmaankin on kantansa, kortensa kannettavana ja minä uskon, että se voi myöskin mahdollistaa muutosten löytymisen. Täällä on viitattu myöskin vihreämpään ja kestävämpään ymp -hän. Se on erittäin tärkeää, sillä kysyntä on erittäin suurta ja me tarvitsemme tästä syystä kestävää politiikkaa. Me emme voi jatkossa toimia enää niin, että me vain käskemme lisätä elintarviketuotantoa, vaan meidän täytyy löytää toimivia välineitä ja toimiva väline voi olla YMP. Me tarvitsemme tasaväkisen lähestymistavan YMPtä täytöytön pantaessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia viljöitä kohdellaan samalla tavalla kaikkialla maailmassa. On tärkeää, että Euroopan unionin maanviljelijät voivat toimia tehokkaasti markkinoilla muiden kanssa kilpailtaessa. Eli tasaväkinen kohtelu. Tämä pätee myöskin tuontituotteisiin. Meidän täytyy varmistaa, että tässäkin suhteessa eurooppalaisia maanviljelijöitä ei syrjitä. Mutta reiluus tarkoittaa myöskin sitä, että maat, joissa on vähäisessä määrin maanviljelysalaa käytettävissä, niin silti maanviljelystuotantoa voidaan toteuttaa koko Euroopan unionin alueella. Ja myöskin riittävä tulotaso täytyy maanviljelijöille taata. Tämä täytyy varmistaa ja myöskin elintarviketuotantoketjun puolella me tarvitsemme myöskin reilua lähestymistapaa. Me tarvitsemme myöskin lisää avoimuutta, jotta näemme, missä ongelmia on ilmennyt, jotta voidaan puuttua todellakin keskeisimpiin ongelmiin. Ja tietynlainen järjestelmän turvaverkko myöskin on tarpeen, jotta voimme varmistaa, että järjestelmä on vakaa eikä niin haavoittuvainen kuin miten, minkälainen se on ollut ihan viime aikoina. Tähän liittyen meidän täytyy myöskin huomioida uusien jäsenvaltioiden tarpeet, eli että miten varoja käytetään. Minä en usko, että tätä voidaan sivuuttaa, niin kuin tekstissänikin sanon, ja esitän myöskin muutamia ratkaisun vaihtoehtoja. Tärkeintä on varmistaa, että uudet jäsenvaltiot ja jäsenval- vanhat jäsenvaltiot ovat yhtäläisessä asemassa, ja meidän täytyy vain varmistaa, että me löydämme sellaisen jakojärjestelmän, joka vastaa tähän haasteeseen, eli tasapuolisen kohtelun kestävyys, se on tietenkin YMPn kulmakivi. Niin kuin omassakin ehdotuksessani sanon, ja komissaarikin totesi, että maatalous on osoittanut voivansa kantaa kortensa kekoon taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ja meidän täytyy varmistaa, että YMP parantaa maatalouden toimintamahdollisuuksia, että se voisi paremmin kantaa kortensa kekoon näitä haasteita tavoiteltaessa. Me tarvitsemme siis kestävyyttä ja YMP täytyy varmistaa, että me todellakin pidättäydymme tässä projektissamme. Eli tuotantotehokkuuttakin tarvitaan. Kyse ei ole vain ja ainoastaan ympäristöstä, vaan myöskin rahoituspuolesta, joka täytyy YMPssä huomioida. Ja kun puhutaan ilmastonmuutostoimenpiteistä, niin minä uskon, että me hyödymme sekä ympäristön näkökulmasta katsottuna että myöskin taloudellisesti, jos toimimme, toimimme niin kuin omassa tekstissänikin sanon. Mutta me tarvitsemme viherryttämistä YMPtä uudistettaessa. Meidän täytyy varmistaa, että otetaan entistä enemmän huomioon äh, viljelysala ja maaseutu. Ja toinen suuri mahdollisuus on tämä vihreä kasvu, eli että voimme rohkaista viljelijöitä käyttämään mahdollisuutta äh, vihreän energian tuotantoon. Eli biomassaa voitaisiin käyttää, toisen sukupolven biopolttoaineita voitaisiin käyttää, ja minä uskon, että YMPkin tulisi tässä suhteessa toimia tehokkaasti. Ja tästäpä syystä vaadinkin reilumpaa, kestävämpää ja vihreämpää YMPtä. Viittasin jo viiteen kulmakiveen, joiden avulla voidaan päästä tähän tavoitteeseen. En halua nyt käydä niitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta mutta uskoakseni tärkeimmät asiat ovat ensinnäkin suora tulituki, reilu kauppa ja elintarviketurvallisuus. Toisaalta aluetuki yksinkertaisin sopimuksin, joka yksinkertaistaa myöskin toimintamahdollisuuksia ilmastosuojelun puolella. Ja sitä kautta voidaan varmistaa, että Euroopan unionissa maanviljelijät voivat toimia ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti tehokkaasti. Lisäksi tarvitsemme Euroopan laajuista maatalouspolitiikkaa. Täytyy ottaa huomioon myöskin heikommassa asemassa olevat maat. Biodiversiteetti ja ympäristön suojelu neljäntenä kulmakivenä. Eli meidän täytyy varmistaa, että maatalous- ja ympäristötoimenpiteet kattavat entistä suuremman osan maa-alasta, jotta muun muassa biodiversiteettiä voidaan vaalia. Ja viides kulmakivi on tämä vihreä kasvu. Eli että vielä tehokkaammin voidaan käyttää olemassa olevia välineitä ja myöskin erityisesti uusia teknologioita. On tietenkin selvää, että näitä kulmakiviä on tuettava turvaverkon avulla. Meidän täytyy löytää välineitä, jotka antavat mahdollisuuden reagoida kriiseihin. Eli että me voimme nopeasti reagoida tilanteeseen, jotta pääsemme ongelmista eroon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tutkia, onko olemassa muita vaihtoehtoja tarjolla – Eli olisiko mahdollista tarjota maanviljelijöille toimintamahdollisuuksia, jotka tarjoavat heidän mahdollisuuden myöskin neuvotella tuotteilleen parempia hintoja. Ja näin voidaan varmistaa, että olemassa olevia välineitä voidaan käyttää entistä tehokkaammin. Siinä mielestäni nämä keskeisimmät viisi pilaria, joita tukee turvaverkko. Ja minä uskon, että neuvotteluiden päätteeksi olemme saaneet aikaiseksi kaikkia tyydyttävän ratkaisumallin. Ja minä todellakin toivon, että meidän ei tulisi takertua tässä yhteydessä mm, pilkkujen viilaamiseen, vaan katsoa näitä suuria linjauksia, sillä ongelmana on se, että jos tuhansin tarkistuksin yritetään korjata kaikkia asioita, niin sitten – siinä käy niin, että komissio pääsee tästä valitsemaan ne asiat, mitkä sitä itseään miellyttävät. Meidän tulee siis lähteä hakemaan johdonmukaista, järkevää ratkaisumallia, joka toimii jatkossa. Kiitoksia. Grazie, George. Kiitos, George. Hyvä. Ja nyt Albert Des. Albert, a te la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen Siolassa ja kollega Joslain. Ryhmäni koordinaattorin ominaisuudessa mielelläni otan muutamiin asioihin kantaa. Vaikka Brysselissä on oltu pitkään, niin silti jo ihmetyttää, että miten tilanne muuttuu. Te vastasitte muutama kuukausi sitten meidän kysymyksiimme tunti tolkulla ja nyt te, nyt tilanne on hiukan muuttunut. Me tiedämme, ettemme voi käydä kaikkia asioita läpi. Minä tiedän, että tekin olette esittäneet kysymyksiä vaikka kuinka paljon, mutta George Lyonille toteaisin, että kiitokset sinulle siitä, että olet laatinut tämän mietinnön. Olen pitkälti valmis tukemaan tätä mietintöä. Toki tiettyjä tarkennuksia täytyy vielä tehdä, mutta niihin voimme palata sitten myöhemmässä vaiheessa. Arvoisa komissaari, mielestäni on paikallaan, niin kuin kuulemisen aikana totesitte, että me tarvitsemme jatkossa niin sanotun ensimmäisen pilarin. Me tulemme tästä keskustelemaan jatkossa ja niin kuin kollega Lajonkin mietinnössään sanoo, meidän täytyy huomioida uusien jäsenvaltioiden tarpeet, ja tämä tarkoittaa sitä, että sopeutus tapahtuu vaihe vaiheelta, mutta se, miten se tapahtuu, niin siitä voidaan keskustella myöhemmässä vaiheessa. Mutta periaatteessa tässä viitataan kaikkiin tärkeimpiin kysymyksiin, myöskin sellaisiin, joihin meidän täytyy täälläkin valiokunnassa paneutua. Ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että YMPn rahoitus on säilytettävä vuoden 2013 jälkeen samalla nykyisellä tasolla. Ehkä unioni laajenee tulevaisuudessa 28 ja se tarkoittaa sitä, että varoja ei voida lähteä ainakaan leikkaamaan, koska ne eivät sitten riittäisi. Ja olen kiitollinen myöskin esittelijälle siitä, että hän sanoo, että me emme voi turvautua enää sidottuun tukijärjestelmään poikkeuksin, koska me tiedämme, että me tarvitsemme tulevaisuudessa tietynlaista sidottua järjestelmää. Esittelijän tavoin olen samaa mieltä, että suorien tukien suhteen meillä pitäisi olla mahdollista käyttää muitakin kuin hehtaariperusteisia kriteereitä. Sillä olen sitä mieltä, että meidän pitää taata maanviljelijä toimin, maanviljelylle kilpailukyvyn koska muutenhan meitä vain kritisoitaisiin näistä päätöksistämme. Eli meidän täytyy löytää vedenpitäviä argumentteja toimillemme. Herra puheenjohtaja, tämä ensimmäinen pilari, se ei tule jatkossa olemaan vanhoissa jäsenvaltiossa samalla tasolla kuin ennen. Me tarvitsemme siis toimivia argumentteja päätöksiemme tueksi. Vaikkakin VTOssa neuvoteltaisiin uusista standardeista, niin silti meillä tulee olemaan vielä tiukemmat standardit käytettävissä eurooppalaisella tasolla ja tästäpä syystä meidän täytyy löytää jonkinlainen tasapainottava järjestelmä. Ja minä uskon, että meillä on mahdollisuus myöskin perustella suurelle yleisölle, miksi tällainen järjestelmä on järkevää. Ainakin minulle on syntynyt sellainen vaikutelma keskusteluiden pohjalta. Euroopan maatalouspolitiikan keskeisenä periaatteena pitää olla juuri se, että tarjoamme kansalaisillemme turvallisia tuotteita. Ja niin kuin komissaarikin aivan oikeutetusti totesi, niin 80 prosenttia viljelysalasta on nyt tässä ö, pelissä ja 5 prosenttia unionin väestöstä hoitaa tätä 80 prosentin alaa. George Lyon, voimme toki myöhemmässäkin vaiheessa vielä keskustella tästä asiasta, mutta mainitsisin jo tässä vaiheessa tämän jäsentelyn. Ehkäpä jo aikaisemmassa vaiheessa nämä tekstin lopussa olevat tärkeät asiat voitaisiin mainita. Eli uutta jäsentelyä ehkä kaipaisin. Yhteenvedonomaisesti toteaisin, että jos toimitaan niin kuin te sanoitte, arvoisa komission jäsen, niin silloin voimme onnistua. Eli kansalliset intressit jätetään taustalle. Me tarvitsemme eurooppalaista ratkaisumallia, jossa huomioidaan kaikkien jäsenvaltioiden tarpeet. Jos me lähdemme tästä liikkeelle, niin minä uskon, että silloin löydämme toimivan kompromissin, joka takaa sen, että myös vuoden 2013 jälkeen eurooppalainen maan, maatalous on elinvoimainen. Meidän täytyy kaikin voimin pyrkiä varmistamaan, että vuoden 2013 jälkeen eurooppalainen maatalous on elinvoimainen ja meidän ryhmämme on valmis tekemään tälläkin saralla teidän kanssanne yhteistyötä. Ja tulen olemaan suoraan myöskin yhteydessä kollega George Lyoniin ja voimme katsoa vielä näitä yksityiskohtia tekstiin liittyen. Kiitoksia. Kiitos esitellys sitten Kapola Santos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää aluksi kiitokset komissaarille äh, hänen läsnäolostaan ja äh, myöskin siitä, äh, millä tavalla hän on käynnistänyt oman toimikautensa Euroopan komissiossa. Hän on varsin vastuunalaisesti tuonut esiin omat näkemyksensä ja meidän ryhmämme tukee teitä täysin. Kysymyksiä on nyt valtava määrä, mutta ensin haluaisin puhua lyhyesti toimintamallista ja metodista. Millä tavoin haluamme toteuttaa keinot, jotta kaikki pääsevät mukaan toimintaan? Mehän vastaamme toimistamme ja päätöksistämme niille, jotka meidät tänne valitsivat, ja siksi Euroopan unionin kansalaiset, heidän odotuksensa ja vastauksensa on otettava huomioon, niin kuin itse sanoittekin. Kiitokset myös niin ikään edustaja Laajonille. Kiitokset koordinaattorille, jotka ovat osallistuneet hänen työhönsä. Mielestäni olemme edistyneet myönteishenkisesti ja kuitenkin, jos ajattelemme asiaa nyt ensimmäisen käsittelyn kannalta, joitakin puutteitakin vielä on olemassa. Täällä on puhuttu paljon vihreästä kasvusta. Se on ikään kuin läsnä kaikkialla. Edustaja puhuu nimenomaan vihreän kasvun merkityksestä ja jättää vähemmälle huomiolle eh, kuitenkin eh, tukijärjestelmä uudistelman. Sinänsä lähestymistapa on hyvä, mutta mielestäni siirtyminen eh, uuteen järjestelmään olisi toteutettava kuitenkin varovaisesti. Mielestäni Täällä esitetyt painopistealat ovat hyviä ja myöskin se aika, jonka puitteissa vihreää kasvua pitäisi toteuttaa, on hyvä. Erilaiset ympäristötoimet, resurssien varovaisempi ja säästäväisempi käyttö, nämä kaikki ovat hyviä asioita – ja niitähän lopullisena tarkoituksena on vähentää ilmastonmuutosvaikutusten äh, haittaa äh, kansalaisille. Toisaalta olen kuitenkin myös sitä mieltä, ja tässä äh, hengessä peräänkuulutankin syvällisempää keskustelua myöskin asiantuntijoiden parissa. Minun mielestäni tuo paljon puhuttu täydentävät ympäristöehtoperiaate on kysymyksiä herättävä. Meidän on nimittäin pystyttävä takamaan se, että maanviljelijät saavat vähimmäissä tulotason, mutta ympäristöehtojen nivominen tähän periaatteeseen on mielestäni yhtälö, jota ei voida toteuttaa ja, ja siksi meidän on tehtävä tiettyjä kompromisseja. Herra Lyon on sinänsä esittänyt tällaisen mallin toteuttamista, mutta mielestäni hän ei riittävästi tuo esiin niitä keinoja, joiden kautta tällaisia uudistuksia voitaisiin toteuttaa. Ja siksi haluaisinkin kysyä vielä lisää selvityksiä tähän kysymyksiin. Aiotaanko joillekin maille mahdollisesti antaa lisätukia niille maille, joissa uudistusten toteuttaminen on vaikeampaa. Tällaista menettelyä olisi kuitenkin vaikea hyväksyä. Entä sitten yhteisrahoitus? Minun käsittääkseni yhteisrahoituksen kattavuus on laajempi uudessa mallissa kuin tämänhetkisessä mallissa. Kuitenkaan kaikissa jäsenmaissa ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa tätä mainittua yhteisrahoitusta ja se aiheuttaisi tilanteen, jossa rikkaat ja köyhemmät maat olisivat epätasa-arvoisessa tilanteessa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, varsinkin kun puhumme maatalouspolitiikan rahoituksesta ja budjetista vuoden 2013 jälkeen. Minkälaisia kompromisseja joudumme tekemään, jotta rahoitus pystytään takaamaan? Koska ehdotus perustuu siihen, että budjetti vuonna 2013 on pienempi kuin tämänhetkinen käytössä oleva budjetti. Edustaja esittää myöskin yksinkertaistettua mallia ja, ja jos se vertaa sitä tämänhetkisen käytössä oleva malliin, mielestäni ero ei ole kovinkaan suuri ja siksi haluaisinkin kysyä, mitä edustaja käytännössä tarkoittaa. Äsken puhuttiin myöskin Ranskan omista tulkinnoista ja Ranskan käyttämästä mallista ja, ja, ja tämä jäi hieman epäselväksi. Haluaisin myöskin siihen vielä lisää selvitystä. Mielestäni esitetty malli eh, ei ole kovinkaan innovatiivinen, eh, joskin siinä pidetään jatkuvasti eh, esillä vihreää kasvua. Me sosiaalidemokraatit haluaisimme yksinkertaista mallia, mutta myöskin sitä, että innovaatiot otettaisiin kaikissa yhteyksissä mukaan. Mutta niin kuin sanottu, joka tapauksessa pohja on hyvä ja tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Luis, Elisa nome. Kiitos Luis. Sitten Martin Osling ja Vihreät. Ja herra komissaari, niin, herra komission sen, minäkin haluan kiittää teitä siitä, että olette tullut tänne. Tämä on ensimmäinen suuri keskustelu, jota me täällä käymme. Haluan kiittää Georgia myös mietinnöstä. Ehkä jostakin tarkkailijasta nyt tuntuu, että tämä olisi jokin suuri kyselytunti, mutta meidän pitäisi ensin asettaa oikeat kysymykset uudesta maatalouspolitiikasta, jotta voimme saada oikeat vastauksetkin, joten ei ole mitenkään väärin se, mitä me täällä nyt teemme. Yksi asia tässä keskustelussa on tähän mennessä kiinnittänyt huomioon, niin kukaan ei ole puhunut eurooppalaisesta maatalouden mallista tässä keskustelussa. Mikä erottaa meidän maatalouden mallin muusta maataloudesta, missä ovat meidän etumme ja millä tavoin nämä voidaan ottaa esille – useista kohdista on minulle muodostunut aivan liian myönteinen, minusta esitetään aivan liian myönteinen kuva nykytilanteesta, puhuttu aivan liian vähän ongelmista, jotka ovat olemassa. Jos kysytään viljelijöiltä tästä maatalouspolitiikasta, monet sanoisivat, että äh, eihän tämä nyt vain voi olla, kuten Joe totesi, että tulot maataloudessa jäävät paljon jälkeen siitä, mitä tarvitaan kestävällä tulevaisuutta ajatellen kestävällä maaseudulla. Tämä on siis ongelma, kysyn kentän osa, ja jos tähän ei ole ratkaisua, on turha pohtia monia muitakaan asioita, nimittäin viljelijät voivat luovuttaa, luopua toiminnasta ja mitä se merkitsee monilla maaseutualueilla, on jo nyt nähtävissä monin paikoin, kun kokonaiset kylät kadottavat substanssinsa. Yksi kysymys on myöskin minusta jäänyt tässä hiukan epätäydelliseksi, nimittäin varojen reilu oikeudenmukainen jakaminen EUn sisällä. Kysymys on pelkästään eh, siitä, miten ne jaetaan jäsenvaltioiden välillä, vaan siitä, miten ne jaetaan maatalouden sisällä. Tällä hetkellä on todettava, suuret rakenteet hyötyvät enemmän tästä maatalouspolitiikasta kuin pienemmät yritykset, vaikka suurin osa työpaikoista on pienemmissä yrityksissä. Tämä kysymys on selkeästi otettava esille. Halutaanko säilyttää tämä järjestelmä? ja voidaanko katsoa perustana tuleville maksuille pelkästään nähdä tätä suurta yhteensopivuutta. Sitten puhutaan usein myös siitä, että pitäisi olla kilpailukykyistä maatalouspolitiikkaa, kilpailukykyistä maataloutta, mutta tämä kilpailun käsite ja tavoitteet, jotka kasvulla ovat taloudessa, ne täytyy myös määrittää. Mehän näemme tämän maitoalalla puolet yrityksistä on viime 20 vuoden aikana lopettanut toimintansa. Jos tämä tilanne jatkuu näin, niin hyvin suuri osa yrityksiä tullaan menettämään. Ja tämä kaikki vielä valtion tuella. Silloin voidaan kysyä, mikä on tavoitteena politiikalla. Mikä on tavoitteena, kun toisessa pilarissa jatkuvasti vain vaaditaan kilpailukykyä ja maatalouden sisällä tapahtuu voimakasta kilpailua johtaa siihen, että yrityksiä menetetään ja myös työpaikkoja. Tämä kysymys on esitettävä, on määritettävä maatalouspolitiikan tavoitteet, tavoitteena, jotka, joita yhteiskunta kokonaisuudessaan voi tukea. Sitten on puhuttu myöskin ilmastonmuutoksesta, mutta ei minun mielestäni riittävästi. Maatalous ei ole osa ratkaisua, vaan se on myös osa ongelmaa. Maatalo- ilmastonmuutoksessa meidän on turha tässä kuvitella mitään muuta. Mehän siirrämme päästöt kolmanteen maailmaan, josta saadaan rehut. Ja sademetsien hakkuut Brasiliassa, sojan kasvattaminen Euroopan unionia varten, ei se voida katsoa pelkästään Brasilian synnyksi, vaan se on osa niitä päästöjä, joita meidän maatalouspolitiikamme aiheuttaa. Meidän pitää olla rehellisiä itsellemme. Me emme voi vain sydätä, sydätä asiaa sivuun meidän täytyy myöskin vastata kriittiseen kysymykseen, jonka George Lyon jo alussa esitti, joka koskee elintarvikehuoltoa koko maailmassa. Onko maatalouspolitiikamme sellaista, joka pitkällä tähtäyksellä voi osaltaan olla osa ratkaisu maailman elintarvikehuoltoon. Tässä me vain unohdamme sen, mitä meidän tapamme harjoittaa maataloutta merkitsee, koska sillä ei voida ruokkia 9 miljardia ihmistä, eikä niitä ruokita tällaisilla niin sanakseni ylellisyystuotteilla, joita me viime kolmantiin, kolmanseen maailmaan. Joten olemmeko me nyt antaneet oikeita merkkejä oiden uuden maatalouspolitiikan suuntaan viime aikoina? Minun on sanottava, että minut yllätti se, että ensimmäinen viesti komissiolta maatalouden alalla on eh, geneettisesti, muokattujen perunoiden käyttöönottolupa. En pidä sitä kovinkaan eh, juhlavana, jos tätä nyt katsotaan maatalouden edistysaskelena, että halutaan tällä tavoin edistää geeniteknologiaa. Meidän pitäisi sanoa selvästi, jos meillä on eurooppalainen maatalouden malli, sen pitää selkeästi erota muista maatalouden malleista, ja eurooppalainen maatalous, sen täytyy ottaa vakavasti tämä elo. Me tarvitaan maataloutta, joka on, jossa ekologisella maataloudella on erittäin keskeinen rooli, maataloutta, jossa viljelijöiden oikeudet ovat keskeinen asia. Tarvitsemme maataloutta, joka on suhtautunut ekologisesti. George Lyonin mietinnöstä, miltä puuttuu se, että puhutaan kylläkin vihreämmästä maatalouspolitiikasta, mutta aivan liian vähän on substanssia ja tähän pitäisi antaa osaltamme panoksemme. George, me tarvitsemme laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Se on todellakin välttämätöntä, että me keskustele pelkästään viljelijöiden kesken tai maatalouspolitiikan harjoittajien kesken, vaan että otetaan keskustelun mukaan eri yhteiskuntaryhmät, ja tähän kuuluvat tietysti myös kuluttajat. Koska kuluttajien täytyy jälkikäteen ymmärtää se, mitä maatalouspolitiikassa tehdään, ja viime kädessähän he ovat se, jotka kuluttavat tuotteet. Siksi kuluttajat täytyy ehdottomasti vetää mukaan keskusteluun, ja maatalouspolitiikassa on aina, mikä on tämän politiikan suuri haaste, sen täytyy olla eurooppalainen mitta, sen täytyy olla eurooppalainen ratkaisu Euroopan alueella monimuotoisuudessaan, mutta mutta myöskin ottaen huomioon sen yhteiset piirteet. Tämä on tämä jännittävä tehtävä, joka on edessämme, ja haluaisimme osaltamme vaikuttaa tähän eh, monissa keskusteluissa, että menisimme sellaiseen suuntaan, että on maatalouspolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka, jota kaikki, jonka kaikki voivat hyväksyä. Kiitos Martin. Koska James ei ole paikalla, annan puheenvuoron varapuheenjohtajalle. Panie komisarzu, dobrze, że pan w Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Oli todella mukava saada kuulla tämä alustuspuheenvuoronne, arvoisa komissaarit. Ja niin kuin tiedätte, se ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun saimme teitä kuulla. Teidän näkemyksenne Euroopan unionin maatalouden tulevaisuudesta hyväksytään täällä valiokunnassamme, mutta Luonnollisesti monet eh, asiat riippuvat myöskin siitä, mitä tämän salin ulkopuolella tapahtuu. Nyt eh, on pohdittava, riittääkö Euroopan komission eh, halukkuus uudistaa unionin maatalouspolitiikkaa. Meidän on nähtävä maatalouspolitiikka kokonaisuutena. Tuo komissaarin käyttämä vertaus eh, nähdä puilta on mielestäni hyvä ohjenuora. Tarvitsemme nyt uutta näkemystä, uutta lähestymistapaa. Ei riitä, että metsää hakata. Ei, sitä on myöskin laajennettava, varsinkin kun Euroopan unioni on laajentunut. Siksi maatalouspolitiikan on oltava entistä tehokkaampaa ja, ja entistä kattavampaa esittelijä Laaja ja muutkin puhujat toivat esiin tulevaisuuden haasteet. Me tarvitsemme lisää elintarvikkeita ja, ja sen myötä myöskin maatalouden oltava entistä vahvempaa. Niin kuin tiedätte, maksujen saamisiin liittyy ongelma ja se on ratkaistava. Samalla meidän on myöskin pohdittava sitä, millä tavoin aiomme uudistaa tilannetta vuoden 2013 jälkeen. Ja millä tavoin tilanne eroaa uusien ja, ja vanhojen jäsenmaiden välillä. Miten voimme tasapainottaa sitä kuilua ja eroa, joka maiden välillä vallitsee. Maksutaso on pystyttävä tasaamaan sillä tavoin, että myöskin heikommassa asemassa olevat vaat pääsevät samalle viivalle rikkaampien maiden kanssa. Tänään on puhuttu Lissabonin sopimuksesta. Kaikki ovat tyytyväisiä Lissabonin sopimukseen, mutta näyttäisi siltä, että mitä budjettiin tulee, niin lähdetäänkin enemmän peräämään kansallisia etuja ja, ja tämän tyyppistä lähestymistapaa. Lissabonin sopimuksen perustava Euroopan unioni on hyvä asia, mutta jotta tavoitteet voitaisiin toteuttaa, tarvitaan lisärahaa. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen koordinaattori, edustaja Liarik. Non Onko hän paikalla? Eh, monsieur le commissaire et monsieur... Kiitokset eh, komissaarille, kiitokset myös esittelijä Lajonille eh, puheenvuorostanne. Komissaari, eh, teidän puheenvuorostanne löytyy taustalta filosofinen lähestymistapa, mutta kuitenkin myöskin huolestuttava seikka. Nimittäin ei saa aliarvioida tämänhetkisen maatalousyrittäjän Tulotaso on varsin alhainen ja suorastaan monet maanviljelijät elävät köyhyysrajan alapuolella. Tilanne on myöskin sellainen, että monet maanviljelijät ovat ylivelkaantuneita ja, ja he joutuvat lopettamaan toimintansa. Tarvitaan kiireellisiä toimia – jottei sosiaalinen katastrofi syntyisi ja, se tarkoittaa jatkossa myöskin alueellista katastrofia, jos tähän päädytään. Olen aika paljon samoilla linjoilla filosofisen lähestymistapanne kanssa sekä komissaari että herra Laajan myöskin uudistusten osalta olen samoilla linjoilla, mutta meidän on kuitenkin mietittävä sitä heti kättelyssä, että onko ylipäätään olemassa todellista yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Ovatko perusperiaatteet, rahoituksellinen solidarisuus, yhtenäinen rahapolitiikka, ja yhteisön suosituimuusjärjestelmä, ovatko nämä periaatteet ylipäätään edelleen olemassa? Minun mielestäni ei. Vastaus on siis kielteinen ja mitä vaikutuksia tällä on? Sillä on suorastaan dramaattisia vaikutuksia ja äsken juuri annoin sitä esimerkin. Puhuin sekä hintojen laskusta että tulotason laskusta – jollain tavoin näyttäisi siltä, että yritetään siirtää tiettyjä kuluja yhteiskunnalle joko kulutuksen tai sitten verotuksen kautta. Ja lopulta äh, tässä yhtälössä äh, monikansalliset äh, yhtiöt ja myöskin eurooppalaiset suuryritykset vetävät pidemmän korren. Jo tällä hetkellä kuilu on hyvin syvä, jos tarkastelemme asiaa pienten ja keskisuurten viljelijöiden sekä suurten yrityksen kannalta. Itse pelkään todella paljon sitä, että jälleen kerran, joskin vain vähän viittasitte tähän kysymykseen, ja ylipäätään myöskin herra Lajonin mietinnössä asia käsitellään aika vähän – Tarkoitan kansainvälistä poliittista keinoa, eli VTOta. Näyttäisi siltä, että jälleen kerran takerumme siihen, että että yhteinen maatalouspolitiikka linkitetään on ylhäältä ja määräämiin periaatteisiin ja sillä on suuret ja tuhoisat vaikutukset maanviljelijöiden tilanteeseen. Tietenkin maailman ruokkiminen on selvä velvollisuus meille kaikille, mutta jos haluamme saada aikaiseksi eurooppalaisen lähestymistavoin ja jollakin tavoin sitä kautta toteuttaa ruokkikaa maailmaperiaatetta, syntyy jonkunlainen suvereniteetti ongelma nimenomaan elintarvikehuollon osalta. Kun vapaa kilpailu ja kilpailukyky, jota vihreä kollegani äsken tässä esitti, niin kun nämä tekijät äh, vielä liitetään äh, osana kokonaisuuteen, äh, ja jos varsinkin käytämme vapaata kilpailua ja avoimia markkinoita ohjenuorana, törmäämme väkisinkin sama ongelma, joka jo tällä hetkellä on olemassa. Ympäristö ja, ja sosiaalinen kuilu jatkuvasti syventyy. Me olemme ulkoistaneet ympäristöongelmat, koska emme, emme edelleenkään ole laatineet esimerkiksi proteiinin tuotantosuunnitelmaa. Jatkuvasti tuotamme soijaa esimerkiksi Brasiliasta ja, ja muilta markkinoilta ja tämä aiheuttaa suuria kustannuksia esimerkiksi kuljetuksen osalta ja, ja, ja koko yhtälö rasittaa ympäristöä. Sen sijaan ne ongelma-asettelut, joita tällä esitettiin, ovat aivan oikeutettuja ja järkiperoisia. Ja, ja sinänsä olette täysin oikeassa siinä, että yhteiskunta on otettava kokonaisuudessaan mukaan tähän keskusteluun – mutta sen lisäksi minun mielestäni meidän pitäisi pohtia Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudelleen suuntaamista. Ehkäpä juuri sillä tavalla, kun itse aluksi esititte. Kiitos. Nyt ehdottaisin, että annamme puheenvuoron ensin komissaarille. Tällä tavalla hänelle on, hänellä, hänellä on mahdollisuus vastata koordinaattoreiden esittämiin kysymyksiin – ja sen jälkeen otetaan seuraavat kysymykset. Puheenvuoropyyntö esitetty 17. Niin, vielä omalta osaltani haluaisin lisätä tähän sen verran, että tulevaisuuteen kurottaminen on tärkeää, mutta kuitenkin on pidettävä jatkuvasti mielessä myöskin tämänhetkinen tilanne. Tarvitsemme selkeitä vastauksia, mutta me voi odottaa vastauksia aina vuoteen 2014 asti. No niin, tämä tästä. Ja nyt vastauspuheenvuoro komissarille. Olkaa hyvä. Kiitos, Paolo. Ensin muutama sana täällä käyttävästä keskustelusta. En tiedä, olisiko mahdollisesti hyvä esittää kommentit vasta keskustelun lopuksi. George Lyon esitti varsin tärkeitä näkökulmia. Ja, ja jotta nämä kaikki osat voitaisiin nyt asettaa oikeaan kohtaan, mahdollisesti vasta lopuksi esitä vastauksia näihin kysymyksiin. Olen varsin tietoinen siitä, että jos tulevaisuutta miettii, ei voi nykyisyyttä unohtaa. Jokainenhan sen tietää. Ja, ja sehän on ikään kuin sama asia kuin mitä tarkoitin äh, puhuessani metsästä ja puista. Tarvitaan tasapainoista lähestymistapaa. Se on aivan selvä asia. Jos ajattelee vaikkapa maitoalaa, yhtäältä meillä on ollut äh, aika suuri eh, ongelma, joka on vaikuttanut erityisesti maidon tuottajien tulotasoon. Se laskemalla sitä meillä on ollut käytössä eh, menettelytapoja, jotka ovat olleet epäydyksi. Ja otinkin tämä esimerkiksi eh, ministerineuvoston kokouksessa. En missään tapauksessa odota vuoteen 2013 asti antaakseni vastauksia tähän ongelmaan. Korkean tason maitotuotannosta vastaava ryhmä tulee antamaan omat johtopäätöksensä pikapuolin ja, ja sitä keskustelua tullaan äh, käymään jatkossa neuvoston piirissä ja miksei myöskin täällä, jos niin haluatte. Vuoden loppuun mennessä tulemme äh, laatimaan äh, toimintaohjeet, jotka perustuvat äsken mainitsemani maito asiantuntijaryhmän työhön liittyen. Tässä yhteydessä puhutaan koko maitoalan tulo, tulonmuodostuksen tulonmuodostuksesta ja siitä, miten sitä voitaisiin saattaa entistä tasa-arvoisemmaksi. Tämä on kysymys, joka liittyy luonnollisesti tulevaisuuteen, mutta erityisesti markkinoiden kehityksellä on merkitystä. Nyt äh, puhun ainoastaan äh, lyhyesti ja kommentoin näitä ensimmäisiä kysymyksiä. Niin kuin voitte kuvitella, en pysty äh, tässä yhteydessä antamaan teille yksityiskohtaisia ja täsmällisiä vastauksia suhteessa jos Lyonin mietintöön. Jo aluksi totesin olevani varsin vaikuttunut siitä työstä, jota herra Lajon on tehnyt. Asiaan liittyy monia osa-alueita. Ja, ja epäilemättä jotkut seikat ovat syventämisen arvoisia. Mutta niin kuin tuossa sanoi, meidän ei kannata edetä liian nopeasti. Meidän on parempi eh, odotella ja, ja miettiä, millä tavoin eh, on mahdollista ylipäätään päästä asetettuihin tavoitteisiin. Ajattelin nyt vaikkapa suoria maksuja, suoria tukimaksuja, miten ne, ne jaetaan. Tämä on huolestuttava kysymys. Millä nopeudella siirtymäkausi tullaan toteuttamaan? kun siirrytään vanhasta järjestelmästä uuteen ja mitä ylipäätään näillä suorilla tuilla halutaan saada aikaiseksi. Haluaisin, että tämä yhtälö selviää myöskin veromaksajille. Miksi me haluamme ylipäätään käyttää suoria tukia? Aikoina käytössä olivat kompensiomaksut, ja nyt kun haluamme ottaa käyttöön uuden järjestelmän. Meidän on odoteltava myöskin maanviljelijöiden kommenttia asiaa ja saatava selkeämpi käsitys siitä, mitä suorilla tuilla halutaan parantaa, mitä tämä uusi järjestelmä maataloussektorilla tulee edistämään. Haluamme yksinkertaistettuja mekanismeja. Se on selvä kaikille, mutta samanaikaisesti meidän on tiedettävä ja ymmärrettävä, mitä suorilla maksuilla halutaan ja millä tavoin ne ovat parempi järjestelmä kuin aikaisemmat kompensatoriset järjestelmät. Jonkun verran ongelmia liittyy nimenomaan heikommassa asemassa oleviin alueisiin ja, ja tulotaso ja selvää on, että nämä ovat huolestuttavia kysymyksiä ja niihin on vielä palattava. Sitten kysymykseen palatakseni tässäkin yhteydessä voin todeta, että tehtävää on ja erityisen tärkeää on löytää tasapaino hallinnollisen yksinkertaistamisen välillä, jotta hallinnolliset uudistukset pystytään toteuttamaan aika nopeasti, mutta myöskin kelpoisuuskriteereiden toteuttaminen on pystyttävä toteuttamaan ja, ja siksi tarvitaan lisää aikaa. meidän on toimittava johdonmukaisesti ensimmäisen ja toisen pilarin välillä. Meillä on tiettyjä julkisia tulo tukijärjestelmiä, joiden avulla on mahdollista tukea esimerkiksi maatalouselin keinon uudistamista ja, ja uudelleenjärjestämistä, rakennemuutosta – ja paljon on tehtävää, se on pakko todeta. Vielä lopuksi vastatakseni herra Jerikille. sanoin, että maatalouspolitiikkaa on uudistettava luonnollisesti ottaa huomioon myöskin kansainväliset neuvottelut ja säännökset, mutta me kuitenkaan missään tapauksessa sitä varten uudistamaan talouspolitiikkaamme. Otamme ainoastaan huomioon kansainvälisten järjestöjen ja kansainvälisten neuvottelujen tulokset. En kuitenkaan missään tapauksessa sanonut, että maatalouspolitiikan uudistuksen tarkoitus on se, että olemme entistä enemmän samalla linjalla VTOn kanssa – en, en missään tapauksessa sanonut näin. Me tarkastelemme läheltä VTOn toiminnan kehitystä ja, ja yritämme soveltaa Euroopan unionin omia maatalouspoliittisia haasteita siihen. Mitä tulee maata, maanviljelijöiden tulotaso kysymykseen, mielestäni maatalouspolitiikan uudistuksen kautta ei ole mahdollista löytää vastausta esimerkiksi tähän tulotasokysymykseen yksi kantaa. No, tämä on monimutkainen yhtälö. Ja vastaus eri maan viljely, eli ma- maatalous elinkeinoa harjoittavia tulotasonkin on löydettävissä, mutta en pysty siihen jotain yksinkertaista ratkaisua ja vastausta nyt antamaan. Sitten kilpailukyky. Minkälaista kilpailukykyä haluamme? Se on avainkysymys. Kysymys ei millään tavoin liity pelkästään talouselämän liberalisoitumiseen. Tietenkin kilpailukyky on asia, jonka on vastattava asetettuihin kriteereihin. Puhuinkin aluksi siitä, että meidän on otettava huomioon tilojen sekä myöskin markkinoiden monimuotoisuus. Minun mielestäni me emme voi viitata pelkästään kansainvälisiin markkinoihin, kun puhutaan kilpailukyvystä – ei, meillähän on olemassa myöskin tiloja, jotka eivät millään tavoin toimi kansainvälisiä maailmanmarkkinoita silmällä pitäen. Ja näin ollen esimerkiksi Sikakon tai Rotterdamin määrittelevät hinnat eivät vaikuta millään tavoin kaikkien tilojen toimintaan. Joten meillä on niin paljon erilaisia markkinaosuuksia ettemme missään tapauksessa voi käsitellä asiaa yhtenä kokonaisuutena. Meidän on otettava siis huomioon erilaiset tilat, eli tuotantoolosuhteet ja myöskin erilainen kilpailutilanne. Puhuin pitkään halustuspuheenvuorossani siitä, miten merkittävää diversiteetti, monimuotoisuus on. Eli eh, kilpailukyvystä puheen ollen eh, meidän on tietysti pyrittävä kestävyyden periaatteen eh, toteuttamiseen, mutta sillä tavoin, että myöskin monimuotoisuus pidetään mielessä. En puhu tästä nyt tämän pidempään, koska voimme jatkossa palata asiaan. Mutta niin kuin sanoin, nämä kysymykset eivät välttämättä suoraan liity erilaisiin uusiin mekanismeihin – ne ovat kaiken kattavia kysymyksiä ja, ja uskon, että vuoden loppuun mennessä, kun lainsäädäntöpaketti on valmis, pystymme saamaan selvemmän käsityksen siitä, mihin näillä mekanismeilla pyritään. Kiitos. Nyt jatkamme. Meillä on noin 40 minuuttia aikaa. Ja jos pitäydymme kahden minuutin puheenvuoroissa, niin kaikki saavat esittää oman kysymyksensä. Giovanni Lavia budjettivaliokunnasta ensimmäisenä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myöskin komissaarille ja kiitokset Sosailun hänen loistavasta työstään. Tämä on hyvä pohja keskustelulle. Haluaisin käsitellä omassa puheenvuorossani lähes tulkoon pelkästään budjettiin liittyviä kysymyksiä, koska niin kuin monista puheenvuoroista kävi ilmi, budjetti, talousarvio yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Niin kuin tiedätte, Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentista on tullut merkittävä budjettivallan käyttäjä – ja kun käymme keskusteluja neuvoston kanssa, Euroopan parlamentin kannanotto voi olla merkittävä myönteisessä tai kielteisessä mielessä. Vuoden 2003 jälkeisessä tilanteessa meidän on mietittävä resursseja ja sitä, millä tavoin uusi monivuotinen rahoitusviitekehys tullaan toteuttamaan. Jo keskipitkän aikavälin tarkasteluyhteydessä kävi ilmi, että ongelmia on varsin runsaasti. Ja siksi minun mielestäni meidän on ei puhuttava pelkästään resursseista ja rahoista, joita on käytettävissä uuden maatalouspolitiikan viitekehyksen puitteissa. Ei. Meidän on myöskin mietittävä sitä, mitä uusia tavoitteita yhteisellä maatalouspolitiikalla on. Ei lähdetä siis liikkeelle resursseista, vaan pikemminkin niistä tavoitteista, joihin yhteisellä UMPllä pyritään. Ja siitä pohjalta vasta pohditaan sitä, minkälaisia resursseja ja minkä, mikä määrä rahaa tarvitaan. Herra Kapula Santos puhui tavoitteista. Hän puhui rahoituskehityksistä, jotka pitäisi saada aikaiseksi jo aikaisemmassa vaiheessa. Emme voi kuitenkaan käyttää menneisyyden puitteita ja viitekehystä. Minun mielestäni meidän on parempi lähteä liikkeelle tavoitteista ja, ja sitten sopeuttaa siihen ne resurssit, joita käytettävissä on. Herra Laaja esittää ehdotuksia, jotka perustuvat siihen, että tietyt mekanismit olisivat suoraan yhteydessä budjettiin. Mielestäni kyseisiä mekanismeja voidaan ajatella otettavaksi käyttöön pelkästään siinä vaiheessa, vasta siinä vaiheessa, jos ne osoittautuvat välttämättömiksi. Olen varsin samalla linjoilla komissaarin kanssa siitä, että meidän on käynnistettävä laaja keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Asia on käsiteltävä Euroopan unionin kansalaisten kanssa, mutta luonnollisesti tätä keskustelua seuraa myöskin resursseihin pureutuvaa keskustelua. Meidän on saatava käyttöön riittävät varat, jotta voimme luoda riittävät rahoitukselliset kehykset ja sitä kautta on mahdollista päästä tavoitteisiin. Stefan Le Foll, seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää aluksi kiitokset komissaarille hänen alustuspuheenvuorosta ja kiitokset kuuluvat myöskin Jos Laille hänen keskustelua herättävästä mietinnöstään. Olen samaa mieltä komissarin kanssa siitä, että maatalous on asia, joka, joka on oltava Euroopan kansalaisia lähellä ja heidän etujensa mukaista. Jolle me pysty tätä toteuttamaan, turha puhua edes budjetista. Joten meidän on saatava aikaiseksi poliittiset eh, maatalouspolitiikkaa koskevat tavoitteet, eh, jotka myöskin kaikki Euroopan kansalaiset eh, voivat jakaa. Heidän on ymmärrettävä nämä tavoitteet. Jollemme näin toimi, riskeeraamme todella paljon. Toinen asia, jonka komissari totesi, on mielestäni kiinnostava. Hän puhui eurooppalaisen maataloustuotannon diversiteetistä, moninaisuudesta. En halua enää palata aikaisempiin aikoihin, jolloin puhuttiin ainoastaan yksilmäisestä, yhden tyyppisestä markkinapohjaisesta elintarviketuotannosta ja maataloustuotannosta. Ei, meidän on otettava huomioon maatalouden ja maanviljelijöiden erilaiset tilanteet ja tämä on hyvä lähtökunta, lähtökohta. Minkälaisia vaikutuksia tällä mahdollisesti on sitten YMPlle, se on kysymys erikseen. Entä sitten tavoitteet ja, ja erityisesti ympäristökysymykset, kestävyys, maatalouden kestävä puoli? Nämä kaikki ovat todella tärkeitä seikkoja, joita herra Lajonin mietinnössä käsitellään ja, ja jotka jo aikaisemmin Strasbourgissa hyväksyttiin periaatteeksi YMPn puitteissa – kestävä, kestävyyden periaate, diversiteetti, nämä kaikki ovat seikkoja, jotka myöskin suuri yleisö ymmärtää. Entä sitten elintarviketurvallisuus, elintarvikkeet ylipäätään? Ensin meidän on tarjottava elintarvikevarmuus kansalaisillemme Euroopan unionissa, koska uskomatonta on, että 18 miljoonaa eurooppalaista kärsii jollakin tavoin aliravitsumista. Meidän on siis löydettävä ratkaisu myös tähän kysymykseen. Minun mielestäni, niin kuin George sanoo, tavoitteista omassa mietinnössään meidän olisi hyvä asettaa kolme uutta maatalouspolitiikan tavoitealaa. Ensinnäkin markkinoiden sääntely. George Lyonin mietintö on mielestäni melko etälä siitä, jota itse perään kuulutaan. Meidän pitäisi luoda olosuhteet, jossa hintojen häilyvyys ei enää romuttaisi maatalous- ja elinkeinoharjoittajien elämää. Jos haluamme kerran kaiken kattavaa koko Euroopan unionin alueen maataloutta. Se edellyttää yhteisrahoitusta ja jonkun verran myöskin kompensatorisia toimia. Ja vielä kolmanneksi koko alan yrittäjien tulotason takaaminen. Mielestäni se on yksi keskeisistä kysymyksistä. Eli ongelmien ja kompensointi, tulotason takaaminen ja monimuotoisuuden huomio ottaminen, nämä kaikki ovat keskeisiä periaatteita, jotta pääsemme pidemmälle kuin mitä tänään on ehdotettu. Kun tähän liitetään vielä taloudellinen kriisi, jonka puitteissa maanviljelijät edelleenkin toimivat ja elävät, ovat nämä haasteet todella merkittäviä. Jos jotain vastauksia halutaan löytää, meidän on käyttävä keskustelua tällä parissamme. Ja myöskin valiokunnan suulla on selkeästi todettava, että me, me voi jatkossa käyttää vanhoja malleja. Meidän on otettava huomioon tietenkin maailmantilanne ja, ja puhuttava yhteis, toimittava yhteistyössä VTOn kanssa, mutta emme saa kuitenkaan toteuttaa sitä niin, että viulut maksavat loppujen lopuksi eurooppalaiset ja eurooppalaiset maanviljelijät. Gracias, presidente. Eh, Kiitos, herra komission jäsen, tästä tilaisuudesta, jonka olet meille käydä keskustelua teidän kanssanne tästä yhteydestä Minäkin äh, haluaisin kiittää Kerla Lajunia, koska hänen mietintönsä sitä hyvin myönteisen näkökannan, ja sen lisäksi minusta näyttää siltä, että siinä on hyvin tärkeitä asioita. Haluaisin viitata eräseen kohtaan, joka maanviljelijät esittävät meille silloin, kun puhuvat, he haluaisivat palata siihen, että heistä tehdään kilpailukykyisiä. Haluaisivat, että parlamentti, että me ajaisimme komissioita neuvostoa siihen suuntaan, että ne poistaisivat niitä rajoja, jotka estävät heiltä eh, mahdollisuuden toimia kilpailukykyisenä sosiaalisessa markkinatalous, joka meillä on Euroopassa. Täytyisi pyrkiä ratkaisemaan monia kysymyksiä. Jotkin niistä on otettu tänään tällä vielä esille. Esimerkiksi on puhuttu siitä, että viljelijöille pitäisi antaa mahdollisuus neuvotella mm, elintarvikealalla eh, asioista ja miten voidaan eh, toimia suhteessa vaihteleviin hintoihin. Pitäisi olla tärkeää, että olisi mahdollista, että OECDn puitteissa olisi vastavuoroisuuden periaate silloin, kun ajatellaan ympäristöhyötyjä tai elintarviketurvallisuutta. Ja vielä toinen asia. Kolmansien maiden kanssa neuvotteluissa, joiden kanssa tehdään kahdenvälisiä sopimuksia, kuten Marokon kanssa, otettava huomio huomioon se, että niihin ei sälly mitään koneistoa, joka mahdollistaisi tasapainon ja ja eh, järjestelmällisyyttä näyttää siltä, että tarvitaan väline, jonka mukaan nämä kolmannet maat täyttäisivät sen, mikä sopimuksissa on allekirjoitettu, jonka mekin olemme allekirjoittaneet, koska on selvää, että Euroopan unionissa tuottajat noudattavat täysin kaikkea sitä, mitä heiltä unioni vaatii. Joten heidän se antaa mahdollisuus tähän. Ja lopuksi vielä, mikä vuoden 2013 uudistuksella on, mikä rooli sillä on, puhumme, jos puhumme rahoista, jos palataan modulointiin ratkaisuna, mitä tästä hyötyisivät jäsenvaltiot? Grazie Danes, adesso la parola a Mark Tarabella. Mark, a te. Kiitoksia seuraavana Mark Tarabella. Merci monsieur le président et monsieur le commissaire, d'abord saluer votre présence, mais... Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari, tervetuloa. Se, että olette täällä vieraana. Se on hyvä asia, mutta on hienoa myöskin kuulla, mitä olette asiasta mieltä. Tehän ette vastaa yhden maan maatalouspolitiikasta, vaan koko Euroopan unionin maatalouspolitiikasta. George Lyonin tekstissä viitataan toimituksen turvaamiseen, yleishyödyllistä palveluista. Siellä vai viitataan myöskin ongelmiin. Sanotaan muun muassa, että syrjäisillä seuduilla tarvitaan maataloustoimintaa. Me tarvitsemme kaikkien panosta. Tämä on tietenkin mielenkiintoinen ajatus, mutta kun katsotaan kohtaa 19, niin kollega Lajen viittaa hintojen suuriin vaihteluihin. Ja todettakoon, arvoisa komissaari, Olen erittäin iloinen siitä, mitä sanoitte maitosektoriin liittyen, eli että emme voi jäädä odottamaan vuoteen 2013 asti, mutta maitosektori on vain yksi monesta. Muita ei saa unohtaa, niin kuin tämä metsä- ja puuesimerkki. Meidän täytyy nähdä kokonaisuus. Haluaisin kylläkin kuulla teiltä, että aiotteko nyt toimia ikään kuin sääntelijän roolissa, eli aiotteko puuttua markkinavoimiin. Tiedän toki, että olemme kaukana siitä, mitä stressassa sovittiin. Silloinhan sovittiin hinnoista, siitä ei voida nykyaikana puhua laisinkaan, mutta kysehän on siitä, että me vetäisimme tietynlaiset rajat hinnoille – jotta pääsisimme eroon nykyisistä ongelmista, jotta voimme auttaa maanviljelijöitä. Joten mitä olette mieltä omasta roolistanne? Oletteko eräänlainen sääntelijä vai aiotteko jättää tämän jollekin viranomaistaholle? Kiitoksia. Oui, donc je voudrais intervenir, euh, bien évidemment, après les propos euh, du commissaire. Niin, komissarin puheenvuorojen jälkeen, esittelijän puheenvuoron jälkeen, minäkin haluaisin sanoa vielä jotakin. Minä pidän myönteisenä sitä, että ajatellaan globaalisti ja tulevaisuuteen suuntautuen ja myös toimitaan niin. Meidän täytyy huolehtia siitä, emme koe samaa kuvan 1991 McSherryn mietinnön jälkeen, jolloin katsottiin, että oli tapahtunut suuri murroskohta. Ja silloin puhuttiin siitä, miten millä tavalla piti nähdä maatalous ja välineet, joita syntyi, eivät lainkaan vastanneet Maxwellin mietinnössä esitettyjä toiveita. Ja minulle se oli suuri isku. Ja se aiheutti viljelijöiden protestien kautta Euroopan koska olivat pettyneitä. Joten on tärkeää käydä laajaa keskustelua. Kansalaisten täytyy olla mukana keskustelussa ja myöskin olla mukana tukemassa tätä, samoin myöskin maatalousjärjestöjen, mutta jotta se pysyisi uskottavana ja vaikuttaisi uskottavalta, täytyisi myöskin syntyvien välineiden olla sellaisia, että ne vastaavat keskustelun henkeä. Nämä perustat vuonna 1958 syntyneelle maatalouspolitiikalle olivat järkeviä. Pyrittiin siis huolehtimaan Euroopan rauhan säilyttämisestä, tyytyväisyydestä. Ja tyytyväisyyden perusta on siinä, että ihmiset ovat kylläisiä. Ja maatalous rauhan välineenä ja yhteenkuuluvuuden välineenä. Ja se, että toimitaan johdonmukaisesti suhteessa ulkomaailmaan. Se on hyvin tärkeää. Tämä on tärkeää etelässä. On tärkeää, että EUn maatalouspolitiikka ei ole ristiriidassa näiden maiden kehitystavoitteiden kanssa. Laatu, ympäristön aluesuunnittelun laatu, työllisyyden laatu, kaikki nämä ovat tekijöitä, joissa meillä on olemassa yksimielisyys. Mutta suhde kolmansiin maihin ja erityisesti eteläisiin maihin on vielä täysin ratkaisua vailla. Meillä on olemassa VT on sopimukset, eh, niin kuin moni on täällä viitannut. Me emme eh, saa näiden sopimusten eh, vuoksi muskata niitä mahdollisuuksia, joita maan taloudella on. Emme saa alistaa maataloutta VTOn säännölle yksisilmäisesti. On totta, että maailmanmarkkinahinnat ovat olemassa ja, ja ne, on suhte, ne ovat suhteessa Euroopan hintoihin, mutta joka tapauksessa tämä yhtälön ratkaiseminen olisi tärkeää. E, niillä ei ole lopulta mitään merkitystä. Ne eivät ole suhteessa tuotantokustannuksiin, eivät sen enempää Euroopan unionissa kuin muuallakaan maailmassa. Siksi meidän on tarkennettava suhdettamme VTOhon ja toimittava niin, että oikeudenmukaisuus vallitsee ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan koko maailmassa. Ja, ja, ja sitä kautta meidän onkin mietittävä myöskin sitä, minkälaista merkitystä nimenomaan rauhan lisäämisen maailmassa myöskin elintarviketuotannolla on. Nyt sitten vielä viimeisenä kysymyksenä maaperä ja maansuojelu ja, ja se, millä tavoin pystymme takaamaan myöskin tuleville sukupolville sen, että heillä on jatkossakin mahdollisuus käyttää maata ja maaperää. Tämä on tärkeää. Ja kuitenkin myöskin kaupunkialueiden kehittäminen, sekin on tärkeää ja se on selvässä suhteessa maaperän säilyttämiseen. Monsieur le président, monsieur le commissaire, vous avez tout à fait raison. Tabaidi, puheenjohtaja, komission edustaja, te olette puhunut molemmat täällä veronmaksajista, mutta nämä ovat pelkästään sanoja, sana helinää, koska mitään tyydyttävää linjausta, linjausta ei näyttäisi olevan. Ajattelen esimerkiksi markkinoita, sosiaalista puolta ja ympäristökriteereitä. Nämä kaikki ovat tärkeitä, tiukkoja argumentteja, mutta ei ole, ei ole olevassa minkälaisia arvioita tai laskelmia siitä, mitä etuja yhteiskunnalle saadaan jos äh, tällaisia julkisia hyödykkeitä äh, tuotetaan äh, maanviljelijöiden toiminnasta. Ja jos markkinat eivät tässä tilanteessa toimi, ei, ei koko yhtälö toimi. Eli siis kustannuksia ei ole selkeästi yhdistetty ympäristö- ja muihin kriteereihin. Ensimmäisessä 2020-strategiaversiossa ei ole minkäänlaista viittausta maatalouspolitiikkaan, yhteisen maatalouspolitiikkaan. Nyt meidän onkin vakuutettava herra Barroso, valtiovarainministeri ja koko komissio siitä, että meidän on linkitettävä tavoitteemme vihreän kasvun ja uusien tavoitteiden ja innovatiivisten keinojen kanssa. Tämä on yksi keskeisistä tehtävistä. Ja herra Barroso on myöskin vakuutettava tästä. Ja vielä uusien maiden kurominen. Te puhuitte 27 jäsenmaasta ja eurooppalaisesta maataloudesta. Vuoteen 2013 mennessä uudet maat eivät pysty kuromaan umpeen sitä kuilua, joka usein vanhojen maiden välillä on. Onko tätä jollakin tavoin mahdollista edistää? Miksi Euroopan komissio on käynnistänyt hankkeen, äh, on, käynni, on äh, käynnistänyt äh, kanteen, joka liittyy liittyy ulkomaisten tuotteiden ostokieltoon. Ja tämä kanne on viety, viety Luxemburgin tuomioistuimeen. Näyttäisi siltä, että tämä tilanne aiheuttaa sekannusta ja, ja myllerrystä uusissa jäsenmaissa. Ja nyt haluaisinkin tietää, mikä on Euroopan komission kanta tähän. En siis itse ymmärrä tämä asia logiikkaa. Seuraavaksi edustaja Delance ja sitten Smith. To congratulate, uh, well. Haluaisin onnitella tai kiittää komission jäsentä siitä, että hän on täällä esimerkiksi onnitella kollegaa tästä mietinnöstä. Kaikki peruselementit ovat siellä mukana, vaikka usein ei käykään näin. Täytyy sanoa, että olen yhtä mieltä vihreän ensimmäisen puheen kanssa, kun sanon, että hän on ehkä hiukan liian tässä on johtopäätös ovat hiukan op, ylioptimistisia, että yhteinen maatalouspolitiikka olisi täyttänyt tavoitteet – joilla saataisiin aikaan oikeudenmukaiset tulot viljelijöille. Se on ehkä ollut hiukan liian innokasta. Muutama kommentti. Liberaalilta sana innovaatio näyttää tulevan esille aika myöhään mietinnössä. Ehkä tämä on ero alankomaalaisten ja brittiliberaalien välillä, mutta alankomaalainen liberaali olisi voinut laittaa sen tekstin hiukan aikaisemmin. Ja haluan sanoa, mistä tarkoitan tässä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Aivan oikein puhutaan siitä, että on maaperällä on tärkeä merkitys, kun sidotaan CO2 ja pyritään vähentämään CO2-hiilidioksidipäästöjä. Mutta niillä maatalouden sektoreilla, joissa ei käytä paljon maaperää, jotka ovat intensiivisiä sektoreita, niillä on tärkeä rooli silloin, kun on kysymys hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Ajattelen tässä esimerkiksi kasvihuoneita minun niin omassa maassani, joten teidän hyväksynnällä ne laajentaisin tekstiä niin, että se myöskin sisältäisi nämä muutkin sektorit hiukan paremmin. Olin yhtä mieltä teidän kanssanne siinä, mitä tulee objektiivisiin kriteereihin. Me tarvitsemme niitä, jo, sillä voidaan määrittää maksut, ö, ostokyky, kustannusrakenne on sellainen, voitaisiin tarkastella. Ja jälleen kerran mitä täytyy pyytää EUn, kom- EUn komissiolta, joka kerta kun tästä keskustellaan, kysyn Euroopan komissiolta pilottihankkeista, joita Euroopan parlamentti pyysi muutama vuosi sitten budjetissa, pyydettiin, että tarkastaisi mahdollisia objektiivisia kriteerejä, joita voitaisiin käyttää tässä keskustelussa. Tiedämme, että tämä keskustelu oli tulossa, halusimme selvitystä tai pilottihanketta. Joka kerta kun kysyin komissiolta, eh, he katsovat kuin hiukan eh, eh, käärme, kanikäärmettä, ja joka kerta kun tätä pohdittiin sanottiin, että asiat tulee tarkastamaan palaamaan, otoin uustan yhteyttä. Minä toivon, että saamme tätä lisätietoa ja toivon, että nyt tällä kertaa ette kerro, että uudestaan aiotte kääntyä puoleen tässä asiassa. Sitten esittelijälle selvityspyyntö. Te mainitsette, että YMP pitäisi olla osa monimu- moniulotteista elintarvikepolitiikkaa. Mitä olisivat muut tämän elintarvikepolitiikan elementit vai halutaanko tällä halutaanko sillä korjata, korvata YMP? Mikä on teidän visionne tässä? Tämä on täysin selvää. Ja viimeinen kysymys, kun me siirrymme historiallisista maksuista, te puhuitte tällaisesta paljaasta maasta, en yritä edes kääntää tätä hollanniksi, koska se menisi päin seiniä. Joten meillä on myöskin päinvastainen ongelma, ja tämä on no, tapahtunut teidän jäsenvaltiossanne yhdessä kuningaskunnassa, kun siirryttiin näistä maksuista yhtäkkiä, eli valtava, valtava ihmisiä, jotka pyysivät äh, tällaista suoraa maksua, koska jokainen hammaslääkärikin, jolla oli pieni pala maata, jossa oli Shetlandin ja oli yhtäkkiä viljelijä, koska hän omisti maata. Ihan suttavia kuin ponit ovatkin, mutta tämä ei ole juurikaan missään tekemisissä elintarvikkeiden tuotannon kanssa, joten miten voisimme, jos siirrymme näistä äh, maksusta pois, pitäisimme ne jollakin tavalla yhteydessä elintarvikkeisiin, elintarvikkeiden tuotantoon, Tämä olisi hyvin tärkeä asia. Honorable Schmidt. Sitten edustaja Schmidt. Äh, toivottavasti hän puhuu vähän nopeammin äh, paremmissa äh, aikarajoissa, että muutkin saavat puheenvuoron. Kiitos herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Onnittelen kollegaani, George Lyonia. Tämä on pitkälti erinomainen teksti, muutamia vähäpätöisiä asioita voisi mainita, mutta ei mitään perustavaa laatua olevaa. Mutta se, mikä on jäänyt mainitsematta, niin dv valiokunta ei ole halunnut kommentoida tätä tekstiä laisinkaan, vaikkakin tämä on kansainvälisen kehityksen ja maatalouspolitiikan suhteen erittäin tärkeä, erityisesti kun puhumme budjetista, niin ihmeellistä, että eivät halua tätä kommentoida, joten ehkäpä tätä pitäisi harkita, koska olisi varmaan paikallaan, jos dv valiokuntakin kantaisi kortensa kietkoon mutta me emme voi unohtaa haittaa, luonnonhaitta-alueiden merkitystä. Minun mielestäni YMP pitäisi huomioida myöskin nämä erityistarpeet. Täällä viitattiin myöskin alueellisen päätöksentekoon ja minä uskon, että jotkut voisivat tämän ottaa vielä esille. Mitä tulee sitten aktiiviseen maanviljelyyn, tätäkin on käsitelty. Budjetti on paineen alla. Me tiedämme, minkälaiset ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset, joten tässä nyt ei olla halukaita tukemaan non-food-tuotantoa. Meidän täytyy keskittyä juuri elintarviketuotantoon, koska muutenhan tässä käy niin, että kustannukset nousevat ja varoja ei käytetä tehokkaasti hyväksi. Muun muassa tupakan tuotanto ei liity maanviljelyyn, se ei sinänsä ole huono asia, mutta kuitenkin meidän pitäisi muistaa, mistä tässä loppujen lopuksi on kyse. Vaarana on se, että me emme saa mitään aikaiseksi. Meidän täytyy muistaa, että YMPn budjetti on melkoisen paineen alla ja me yritämme hoitaa kaiken, mutta loppupelissä tässä käy niin, että me saa mitään aikaiseksi. Ehkä me paneudumme liian moniin politiikka-aloihin, emmekä keskity niinkään siihen keskeisimpään kysymykseen, eli budjettiin. Ja erityisesti kun puhutaan tästä vihreästä ulottuvuudesta, niin meidän täytyy muistaa, että meidän tulisi panostaa siihen. Eli meidän ei tulisi katsoa niinkään sitä, että tässä syntyisi sellainen vaara, että tämä koko projekti leviää käsiin. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, komissaari. Kiitokset niin ikään myöskin esittelijällemme eh, mietinnöstä. viittaan äh, komissaarin tämänpäiväiseen alustuspuheenvuoroon ja, ja miksei myöskin hänen aikaisempaan vierailuunsa. Haluaisin todeta, että, että usein tässä salissa sanotaan, että meidän täytyisi, meidän täytyisi. Ja te, komissaari, Puhuitte kuitenkin hieman eri tavoin. Te sanoitte kyllä sinänsä, että meidän täytyisi ja meidän täytyy, mutta sanoitte, käytitte myöskin ilmaisua, millä tavoin, miten, miten me sen teemme. Tämä on varmasti lähestymistapa, joka miellyttää maanviljelijöitä. Ja toivon, että löydätte myöskin ratkaisutta ja vastaukset kysymyksiin. Euroopan parlamentti, komissio, monet ihmiset äh, täällä ovat äh, hyvinkin äh, päteviä työstämään näitä asioita, mutta keskeisintä on se, että myöskin maanviljelijät otetaan mukaan tähän keskusteluun. Älkäämme kuitenkaan odottako, että isoisät ja, ja mahdollisesti vanhempamme kertovat meille mitä keinoja meillä on käytössämme. No niin, tämä tästä. Mutta niin kuin selvää on, meidän on parannettava tämä hetkistä tilannetta, mutta miten sen toteutamme? Nyt konkreettinen kysymys kuuluu. Sanoitte täällä tänään, että meidän on myöskin toteutettava maksujen tasa maksujen jakaminen entistä oikeudenmukaisemmalla tavalla. Miten tämä aiotaan toteuttaa? Onko teillä olemassa jonkinlainen ylimääräinen erityisbudjetti sitä silmällä pitäen? Selvä on, että me halua entistä rajallisempaa budjettia, mutta kuitenkin konkreettiset vastaukset. Millä tavoin maksut tullaan jatkossa jakamaan hehtaaripohjaisesti vaiko jollakin muulla tavalla? jaetaanko rahaa enemmän niille maanviljelijöille, jotka, käyttävät luom, jotka toimivat luomutuottajina. Miten tämä käytännössä toteutetaan? Mielestäni tämä olisi myöskin hyvä keskusteluaihe. Monet asiantuntijat ja, ja poliitikot ovat täällä salissa useaan otteeseen puhuneet talousarviosta, budjetista, rahoista, ja me tunnemme varsin hyvin asioiden tausta. Ei pelkästään maanviljelijöiden tilanne ole meille tuttu, vaan myöskin budjettiresurssit. Voisimmeko mahdollisesti saada hieman enemmän liikkumavaraa ja, ja enemmän resursseja? Ja jollei rahaa ole enempää, niin sitten meidän on keskityttävä siihen, että käytämme entistä paremmin käytössä olevat varat en, en pidä siitä, että puhutaan ainoastaan suuresta kokonaisbudjetista, vaan pikemminkin siitä olisi syytä puhua, miten budjettia käytetään tehokkaasti. On selvää, että meidän on käytävä keskustelua siitä, millä tavoin asiat jaetaan tulevaisuudessa entistä tasa-arvoisemmin, jolle joskin selvä on, että me koskaan pääse sadan prosentin tulokseen, mutta oikean tien löytyminen olisi kaiken A ja O. Ei riitä, että peräänkuulutetaan lisää rahaa, laajaa budjettia. Sitä kautta ei ratkaisua löydetä. Ratkaisu löytyy ainoastaan silloin, jos tiedämme, miten nämä rahat jaetaan. Godātais komisār kungs, es vēlos jums pateikties par jūsu klātbūtni komitejas sēdē. Tāpat arī es gribu izteikt savu Niin, arvoisa komissioni, niin haluaisin kiittää siitä, että olette, kiittää on vähän englanniksi, että, että mitään vivahteita hukata. Niin, tapaan usein latvialaisia viljelijöitä ja mitä minä heille sanonut kerron keskustelusta, joita olen käynyt heidän kanssaan. Valkelaiset, latvalaiset viljelijät ovat yhtä mieltä siitä, että suoran tuen, äh, suoratuki, viljelijöistä sen täytyy siirtyä historiallisten maksujen järjestelmistä järjestelmäksi, joka perustuu selkeisiin kriteereihin. Mutta silti jää jäljelle kysymys. Kun meidän esittelemme ehdottaa, että on tällainen asteittainen poistaminen, joka jatkuisi vuoteen 2020, joka merkitsi sitä, että voitaisiin sopeutua uuteen todellisuuteen. Olimme hyvin tietoisia siitä, että viljelijät ja kansalaiset eivät pelkästään Latviassa, vaan kaikissa uusissa jäsenvaltioissa, jossa maksetaan huomattavasti vähemmän suoria tukia, ei hyväksytä tällaista pitkää siirtymävaihetta. Ei ole mitään muuta kestävämpää kuin väliaikaiset ratkaisut on vaadittu näissä uusissa jäsenvaltioissa oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua viljelijöille EU:ssa. Se merkitsee sitä, että saataisiin enemmän suoraa tukea EU-budjetista. Ei. Kysymys on asiasta, että saadaan yhtäläinen kohtelu, joka perustuu oikeudenmukaiseen järjestelmään, vaikka esimerkiksi vähemmän rahaa absoluuttisesti ajateltuna. Kysymys on siitä, että turvattaisiin oikeudenmukainen kilpailu EUn sisäisillä markkinoilla – sen sijaan, että käytettäisiin enemmän veronmaksajien varoja. Kuitenkin olen poliitikko ja me politiikan tekijöinä ymmärrämme, että mikään politiikka ei etenkään silloin, kun on kysymys näin merkittävistä muutoksista, ole toteuttavissa yhdessä yössä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että tällainen siirtymävaihe, jolloin astetta lopetetaan nämä tuet, johtaisi tasapuoliseen oikeudenmukaiseen järjestelmään, joka johtaisi eh, maatalouden politiikassa monin nopeuden Eurooppaan, että vain tällaista tuke- mahdollisuutta voidaan tukea kautta Euroopan. Latvian viljelijät pitävät tärkeänä sitä, että ei palata siihen, että maksut ovat suuntaa antavaa yhteismaatalouspolitiikalle. Kaikki tuki pitäisi irrottaa täysin tuotannosta ilman mitään poikkeuksia, ilman mitään kansallista omaa osarahoitusta. Ja lopuksi Latvian viljelijät uskovat myös, että moduloinnin periaatteen ei pitäisi olla osa tulevaa tapa kehittää YMPtä, koska se veisi pohjaa pois tavoitteilta ja vähentäisi oikeudenmukaisuutta viljelyyn kesken eri alueilla eri jäsenvaltioissa. Edustaja Otsi sitten Karsia peressä. Pyydän kaikkia pysymään aikarajassa. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiittäisin komissaaria näistä huomioista. On hyvä, että tältä pohjalta pyritte viemään tätä asiaa eteenpäin ja tuskin minun tarvitsee muistuttaa teitä siitä, että me tarvitsemme myöskin riittävät varat tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysyisinkin maitokiintiöistä seuraavaa. Monet Pohjois-Irlannin maanviljelijät ovat joutuneet maitosektorilla hankaluuksiin ja meillä hintataso on alhaisin mies muistiin. Te sanoitte, että teidän mielestänne markkinaa välineitä tulisi käyttää, jotta voidaan puuttua tähän hintakysymykseen, mutta Toivoisin kuitenkin, että reagoitte mahdollisimman pikaisesti tilanteeseen, sillä sillä on keskeinen merkitys. Monilla viljelijöillä ei ole mahdollista selviytyä tämänhetkisessä tilanteessa ja YMPn uudistuksesta ei ole järkeä puhua, jos siitä ei ole käytännön tasolla hyötyä. Ja mitä kollega Lajon omassa tekstissään toteaa, niin ensinnäkin pidän tätä hyvänä asiakirjana, mutta kyllä maanviljelijöillä ainakin Pohjois-Irlannissa on omat huolenaiheensa. Me tiedämme, että oli järjestelmä mikä tahansa, niin se vaikuttaa suuressa määrin Pohjois-Irlannin tilanteeseen. Ja kun esittelijä kävi Pohjois-Irlannissa, niin keskustelut osoittivat, että tämä aktiivinen maanviljely oli tilatukeen liittyvä keskeinen kysymys. Eli minkälaisia tukijärjestelmiä voidaan käyttää. Eli kyse ei ole vain ja ainoastaan maankäyttöön liittyvistä aspekteista. Yhteisrahoituskysymys voi aiheuttaa ongelmia ja epätasa-arvoista kohtelua maanviljelijöiden keskuudessa. Niin, paholainen piilee yksityiskohdoissa ja on selvää, että kestää aikansa ennen kuin asiat on saatu kuntoon, mutta oli miten oli. On tärkeää huomioida, mitä on jo sanottu ja jatkettava tätä keskustelua, mutta ei ainoastaan täällä parlamentissa, vaan myöskin hallitustasolla. Kiitoksia. Garcia Perez ja Kiitos puheenjohtaja. Minäkin omalta osaltani haluan esittää kiitokset komissaarille ja myöskin herra Laajonille tästä keskustelusta, jota availlaan. Se on äärimmäisen kiinnostavaa. Ja lisäksi mielestäni siinä olisi otettava huomioon se epätietoisuus joka, ja, ja turvattomuus, joka vallitsee tämänhetkisen maatalousväestön ja, ja elinkeinoharjoittajien piirissä. Ihmiset odottavat sekä komissiolta että Euroopan parlamentilta sitä, että pystymme vastaamaan niihin haasteisiin, joita pöydällä tällä hetkellä on. Nämä ovat siis tavoitteita ja haasteita, jotka täällä on jo esitetty selkeästi – Näyttäisi siltä, että haasteiden taso, taval, tasolla ollaan samalla linjalla. Esimerkiksi työllisyyskysymykset, ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu, kestävän kehityksen periaatteet ja niin poispäin. Haasteista ollaan siis samaa mieltä, mutta me vielä tiedä, miten löydämme vastaukset avoimiin kysymyksiin. Esimerkiksi elintarviketurvallisuus on vielä avoin linkki. Viljelijöiden on saatava jatkaa elinkeinoa, mutta niin kuin sanottu, suurin epätietoisuus vallitsee. Täällä on puhuttu suorista maksuista, mutta sen lisäksi minun mielestäni meidän on selkeästi tarkasteltava sitä, mitä käytännön mahdollisuuksia nimenomaan markkinointihallinnon osalta meillä tulee olemaan vuoden 2013 jälkeen? Ja samaten meidän on mietittävä sitä suhdetta, joka elintarvikeketjun varmuute liittyy. Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä, eli ei kannata keskittyä pelkästään suorien maksujen ongelmavyhtiin tasapaino nimenomaan elintarvikeketjussa on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia. Tällä hetkellä tiedämme, että haasteet ovat moninaiset ja niihin on nyt löydettävä vastaukset. te viittasitte 2020 strategian ja neuvoston viimeiseen huippukokoukseen Siinä yhteydessä pyrittiin äh, löytämään äh, vastauksia siihen, millä tavoin äh, maatalouspolitiikka voidaan sisällyttää strategisena elementtinä 2020-strategiaan. Miten se tullaan toteuttamaan? Haluaisin tähän vastauksen. Ja nyt And my thanks to the commissioner and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokseni komissiossa ja tämän päivän keskustelussa, joka on hyvin älyllistä ja kiinnostavaa. Ja kysyisin perustavanlaatuisen kysymyksen, jos olisin viljelijä, mitä selkeä ohjeita sun voidaan antaa viljelijöille siitä, mitä olemme tekemässä. Selkeä viesti viljelijöille, jos nyt kuuntelevat, on se, että on hyvin vähän selkeyttä ja komissio puhetta pitää pitäisi edetä asiassa hitaasti ja miettiä kaikkia vaihtoehtoja. Mitä tulee tähän julkisiin kuulemisiin, ne ovat hyvä asia, mutta – voi olla myöskin liikaa julkista kuulemista, jos ei ole suuntaa, koska ihmiset ne saa tietoa, jotta he voivat myöskin osallistua keskusteluun tai siihen oman panoksensa. Ja eurooppalaiset kuluttajat nauttivat korkean tasoisesta elintarvikkeista ja he tulevat myötätuntoa viljelijöitä kohtaan ja ymmärtävät monia vaikeuksia, joita viljelijöillä on. Joten olisi mielenkiintoista kuulla, mitä tulee tällaisesta kuulemisesta. Toivoisin, että komissio olisi ottanut, sillä olisi käytössä parempia välineitä tulevaisuuden ennakoimiseen, koska nykyisen kriisin tilanteessa on ollut puutetta asiantuntijoista. Kysyisin komissiolta, palasin erääseen kysymykseen, siis miten otan, on puhuttu paljon tuen jakamisesta tuottajien kesken, kuka saa mitäkin, ja se on asia, jota tiedotusvälineet tulevat korostamaan. Minä kysyisin selkeyttä siitä, että jos tulee muutos, siirrytään järjestelmään, jossa maksetaan julkisen, julkista, julkista julkista, yleisöhyödyttävistä tuotteista, tällä hetkellä saadaan suurempaa korvauksia, jos tuotanto on aikaisemmin suuri, esimerkiksi se, että on suuremmat viljelijät saisivat silloin enemmän, tietysti meistä aiheuttaisivat enemmän tällaista julkisia yleistä hyödyllisiä tuotteita. Miten hyödykkeitä, niin miten tässä voitaisiin toimia? Niin kuin Josh Lionel vielä, että on, haluaisin kuulla, siinä hänen mietinnössä ei puhuta siitä täsmällisesti, mihin suuntaan pitäisi mennä, mutta siinä on hyviä periaatteita. Budjetista asia varmaan saa nyt selvitysti kohta 45, ja olen kuitenkaan kohdasta 57-58, niistä näitä puhutaan siitä, että lisättäisiin budjettia muihin toimenpiteisiin. Ehkä sitä pitäisi vielä tarkastella uudestaan. Kohta 60 biojäte on hyvin mielenkiintoinen asia, että olenko jäsenvaltiot tästä kiinnostuneita ja mitä me parlamentissa teemme näille biopolttoaineille. Tässä tarvittaisiin myöskin selkeyttä viljelijöille. Ja kysyn vielä, aika on loppumassa. Yritän täyttää puheenjohtajan toiveet. Meidän pitää ymmärtää, että viljelijät eivät saa oikeudenmukaisia hintoja siitä, mitä, ne tuot, mitä he tuottavat. Jos kuluttajat eivät maksaa sitä, täytyy maksaa jostakin muusta lähteestä. Meidän on löydettävä se lähde. Ja lopuksi olen hiukan huolissani siitä, että sana vihreä on nyt uusi tavoite. Ollaanpa varovaisia siinä, että sanotaan, kaikki vihreä on hyvää. Ja muistetaan, että joskus, kun olemme ottaneet, ryhtyneet vihreisiin aloitteisiin menneisyydessä, olemme toimineet väärin. Kiitos, on nelissä. Udo. Ja sitten muut puhujat minuutti, nimittäin muuten ei aika riitä. Θα αναφερθώ σε ένα εξειδικευμένο θέμα. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kysyä asiasta, johon täällä ei ole viitattu laisinkaan. Tämä kollega Lionin teksti on hyvin tasapainoinen, hyvä lähestymistapa eurooppalaisen maatalousmalliin. Mutta eräs asia jää kokonaan uupumaan, nimittäin se, miten Euroopan unioni reagoi tilanteeseen. Komission viittaa ilmastonmuutoksiin. Vaihtoehtoja on toki olemassa tulojen takaamiseksi, mutta mutta täällä nyt viitataan metsänhoitoon tai matkailuun, joten meidän täytyy tarkkaan pohtia, miten käsittelemme tätä asiaa. Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyillä alueilla ei ole enää mahdollisuutta toimia tehokkaasti, eli että he voisivat taistella ilmastonmuutosta vastaan. Heillä on vähemmän mahdollisuuksia tuottaa yleishyödyllisiä hyödykkeitä. Niin kuin täällä sanottiin, meidän pitäisi juuri palkita tämän tyyppisestä toiminnasta. Ilmeisesti ilmastonmuutos vie toimintamahdollisuuksia eri alueilta. Meidän täytyy paneutua tähänkin kysymykseen, sillä aavikoituminenhan on yksi keskeinen ongelma. Meidän täytyy pohtia, miten ratkaisemme tämän ongelman ilman, että ajaudumme siihen tilanteeseen, että kilpailu vääristyy entisestään – ja että alueelle ei anneta mahdollisuutta kestävään kehitykseen. Onko yhteisrahoitusratkaisumalli, käytetäänkö yhteisön budjettia, mutta jonkinlaisia kompensaatiota alueille pitäisi antaa. Vai onko meidän ryhdyttävä toisen tyyppisiin tukitoimenpiteisiin ja minkälaisia ne voisivat olla? Kiitoksia. Thank you, Chairman. The president, uh, the commissioner, when he spoke, men- Kiitos komission jäsen puhui ilmastonmuutoksesta kymmenen kertaa puheenvuorossaan. Tämä on minusta pettymys. Ajatellaan kahta viimeistä talvea, jos on tietysti sellaisia että tulisi, jos katsotaan mitä nyt tapahtuu uh, yhdessä arvioinnissa, katsotaan mitä on tapahtunut maailman ilmastoneuvostossa, niin jos katsotaan tilannetta viljelijöiden kannalta, jos ajatellaan sitä, että heidän satonsa nyt imee hiilidioksidia, niin kuitenkin sanotaan, että he ovat huonoja, koska heidän eh, lehmensä tuottavat metaania, mitä se vähentää lehmiä, mikä on sitova suuri vahinko, ja sanotaan, että ei pitäisi olla lihaa ollenkaan, eikä pitäisi syöttää maissia tai soijaa eh, karjalle. Miten pitkään näitä ihmisiä tullaan kuuntelemaan? Se olisi hyvin tärkeää. Kiitos, Reimers. Minuutti. Wir haben heute gehört, die GRP, also die gemeinsame... Kuulimme tänään, että YMP pitäisi vastata yhteiskunnallisiin odotuksiin. Se on melkainen haaste. Kuulostaa hyvältä, mutta pitää sisällään melkoisen riskinkin, nimittäin sen, että luovumme nykyisestä maatalousmallista. Meidän täytyy muistaa, että pidämme aina maalaisjärjen mielessämme ja että me toimimme niin, että se on käytännössä myöskin toteutettavissa. Meidän täytyy muistaa, että maanviljelijöille pitää antaa toimintamahdollisuuksia ja toimintamahdollisuuksia maanviljelyn saralla sillä tavalla, että se on myöskin elinkelpoista toimintaa. Ja nyt voidaan todellakin sanoa, että tämä tuppaa unohtumaan. Emme siis näe metsää puilta. Kiitoksia. Ja vielä Sikierski minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Älkäämme kuitenkaan suhtautuko liian kriittisesti menneisyyden talouspolitiikkaan. Selvää on, että uudistuksia tarvitaan ja tulevaisuuden olosuhteisiin on sopeuduttava – mutta ei kuitenkaan pidä liioitella muutosten kanssa. Poliittiset ryhmät eri jäsenmaissa ovat sopineet asiasta samalla tavoin kuin näyttäisi olevan täällä meidän valiokunnassammekin. Jos näin kerran on, niin ottakaamme myöskin maanviljelijät mukaan tähän kokonaisuuteen. Bene, grazie. Kiitos. Ja nyt meillä on muutama minuutti George Lyonia varten käytössämme. En tietenkään tarkoita, että pystyisitte kaikkiin kysymyksiin vastaamaan. Meillä on vielä toinenkin mietintö käsiteltävänä. Eli antaisin nyt esittelijällemme vielä muutaman minuutin puheenvuoro ja sen jälkeen komissaari saa puhua lyhyesti. I first of all Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja tänään myönteisistä kommenteista tässä keskustelussa. On monia alueita, joissa voi todeta, että niistä valitsee yksimielisyys. Täällä salissa on, on alueita, joista ei käydä lisää keskusteluja ja odotan ilolla näitä keskusteluja ensi viikolla Strasbourgissa, jolloin meillä on varjostelijan kanssa kokous, jossa keskustelemme niistä huolenaiheista, jotka ovat nousseet esille. Haluaisin ehkä selkeyttää muutama kohtaa, koska minulle esittiin muutama, minulle esittiin muutama kysymys. Meidän Lang kysyi tästä paljasta maasta. Tämä viittaa ongelmaan, joka meillä on Skotlannissa ja uskoakseni myöskin eteläisillä saarilla on tällaista maata, johon ei liity mitään liity minkälaisia maatalouden viljelyn maksuja, ja tämä vaikuttaa siihen, miten maata voi, raha voidaan suunnata viljelijöille. Tämä on kysymys. Tätä otitte kysymyksen siitä, mitä ajatellaan näitä harrastelija, miten tuosta harrastelijaviljelijöihin maksujärjestelmän puitteissa. Tätä on tapahtunut Englannissa. On saatava aikaan järjestelmä, jossa tällaista ei tapahdu. Ja sitten latvialaiselle kollegalle selkeyttävä kommentti. Hän puhui suositusta siitä, että asteittaisiin siirtää historiallisesta äh, maksuista pois. Viittasin siis en tähän maksujärjestelmään, en puhunut siihen, että astettaisiin siirrettäisiin tapahtuisi muutosta sitä, että budjetissa seitsemän vuoden ajan, vaan että vaan siirryttäisiin tällaiseen alueellisiin maksatuksiin seitsemän vuoden sisällä. Kiitos kaikille kollegoille, jotka esittävät rakentavia kommentteja ja toivottavasti pääsemme yksimielisyyteen ja voimme turvata sen, että tällä valiokunnalla on voimakas ääni, kun muokataan tulevaa YMPtä. Grazie George, grazie anche per essere... Kiitos, äh, kiitos Jos, että näin hienosti äh, synteettisessä muodossa äh, vedit langat yhteen. Nyt äh, antaisin puheenvuoron komissaarille, mutta sitä ennen kuitenkin vielä tarkistusten jättöpäivästä äh, toteaisin sen verran, että 27. huhtikuuta on tarkistusten viimeinen jättöpäivä. 27.4. Ja äh, selvää on, että olemme siirtäneet päivää, koska muutosesityksiä ja tarkistuksia odotellaan aika runsaasti. Tämä tärkeä keskustelu Lajoni mietinnöstä ja, ja <clears throat> maatalouspolitiikan tulevaisuudesta on tärkeä. Ja niin kuin sanottu, se toimii nyt pohjana jatkouudistuksille. Ja, ja vielä aivan lopuksi puheenvuorokomissaarille. Ole hyvä. Kiitos. En pyri edes vetämään johtopäätöksiä tästä suuresta keskustelusta, koska tiedän, että tämä on vain vaihe suuressa keskustelussa, jota tullaan käymään myöskin täysistunnossa. Jo aluksi sanoin arvostavani hyvin paljon Euroopan parlamentin ehdotuksia ja, teidän tekemänne, tekemänne työtä. Täällä on nähtävissä mielipiteiden erot ja kirjo ja, ja niinpä komissiolla onkin vielä työtä tehtävänä, jotta saadaan aikaiseksi johdonmukainen tulos kuitenkin sillä tavoin, että monet näkökannat otetaan huomioon. Ymmärrän, että Rova McGuinness esimerkiksi toivoisi Euroopan komissio olemaan entistä selkeämpi ja täsmällisempi ja, ja että komissio antaisi selkeämpiä vastauksia. Ymmärrän, että tämä on myöskin komission rooli, mutta jos me annamme liian tarkoja ja täsmällisiä vastauksia jo lähtömetreillä, voimme jatkossa ehkä joutua tilanteeseen, jossa kätemme ovat sidotut. Pohdiskelu on hyvä ja, ja käynnistin pohdiskelun omassa äh, piirissäni jo, jo tammikuussa, mutta mielestäni ei ole syytä hätäillä eikä lähteä hakemaan liian nopeita ratkaisuja. Meidän kannattaa kuunnella kaikkia tahoja, kaikkia niitä ihmisiä, joilla voi olla mahdollisesti ajatuksia ja ideoita esitettävänä. Tämä tyyppiset keskustelut ovat minulle äärimmäisen tärkeitä, ei missään tapauksessa siksi, että asioita monimutkaistettaisiin entuudestaan, ei Haluan vain kokonaisvaltaisen näkemyksen tilanteesta. Kysymyksiä esitettiin erityisesti suorista tuista ja erilaisia kommenttejakin tähän aiheeseen liittyen esitettiin. Minkälaisia kriteereitä käytetään? Millä tavoin suorat tuet jaetaan? uudella äh, tavalla. Herra Olevanski, hän ei ole enää tällä läsnä. Miten suorat tuet jaetaan jatkossa? Minun mielestäni pitää pikemminkin lähteä liikkeelle siitä, että kysytään, miksi suoria tukia ylipäätään jaetaan. miksi tällaisia tukia annetaan? Jollei kysymys ole selvä eikä vastausta löydy, tulemme jatkossakin törmäämään siihen, miten oikeutetaan äh, suorien tukien maksaminen. Miksi eivät kaikki niitä sitten saa? En tiedä, miten laaja väestö osaa ymmärtää tämä yhtälö sisällö, mutta mielestäni ensin on mietittävä, mitä tavoitteita suorien järjestelmällä on, ja sen jälkeen pohditaan sitä, miten ne jaetaan. Esitettiin myös kysymyksiä, jotka eivät välttämättä sinänsä liity maatalouspolitiikan uudistamiseen, mutta puhuttiin myöskin kahdenvälisistä sopimuksista ja sopimuksista, jotka solmitaan ja on solmittu kolmansien maiden kanssa. Ja, ja millä tavoin tuontitoimintaa säännöstellä ja valvotaan. Kahdenväliset sopimukset, joita meillä on Välimeren alueella pitävät sisällään turvalausekkeen, joiden nojalla on mahdollista suojella omia tuotteitamme. Toisaalta taas rajatarkastukset taas ovat kansallisten viranomaisten kontolla. Kansallisten viranomaisten on taattava se, että yhteisölainsäädäntö myöskin tässä yhteydessä toteutuu. Espanjan viranomaisilla on samat velvollisuudet kuin muidenkin maiden viranomaisilla ja, ja myöskin keinot on oltava käytössä. Sitten elintarvikeketju ja sen tasa-arvoisuus. Tämä on kysymys, johon usein törmätään ja sitä silmällä pitäen on puhuttu erityisen sääntelystä. Meillä on jo olemassa selkeitä elementtejä, koska korkean tason ryhmä on tätä asiaa työstänyt. Me tulemme esittämään tähän liittyviä ehdotuksia ennen kuin uudistuspaketti 2013 esitellään. Siihen mennessä käytämme niitä keinoja hyväksemme, joita me tällä hetkellä pystymme käyttämään. Herra Tarabella, kysymykset liittyen muihin sektoreihin. Tulemme jatkossa käyttämään uusia mekanismeja, mutta tämänhetkisen tilanteen puitteissa pystymme käyttämään ainoastaan niitä keinoja, jotka tällä hetkellä ovat mahdollisia. Emme halua kuitenkaan syyllistyä ylikäyttöön. Selvää on, että tarvitsemme keskipitkän välin arvion siitä, ovatko tämänhetkiset keinot riittäviä vai ei. Ja jollei, niin voimme myöskin puuttua pelin tilanteesta vaatiessa. Herra Tabasin kysymykseen liittyen selvää on, että komissio vastaa perustamiseen sopimuksista, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö lainsäädäntö olisi myöskin kansallisten viranomaisten kontolla. Itse asiassa tämä kysymys liittyy sisämarkkinoihin, enkä itse vastaa tästä alasta mutta siitä huolimatta tietenkin voidaan todeta, että hyödykkeitä on saatava liikkua avoimesti ja vapaasti markkinoilla. Mutta niin kuin sanottu, komissio ainoastaan valvoo sopimusten toimeenpanoa ja täytäntöönpanoa, emmekä me sinänsä harjoita hyödykkeiden liikkumiseen liittyvää valvontaa markkinoilla – kävin tässä nyt läpi muutama keskeisen kysymyksen, mutta selvä on, että tulevaisuudessa toisissa yhteyksissä jatkamme keskustelua ja, ja toivon, että tulette olemaan läsnä kesällä järjestävämme konferenssin ja, siinä yhteydessä voimme jatkossa saada paremman käsityksen tilanteesta yhdessä. Kiitos vielä kerran kaikille. Kiitos siitä, että tarjositte minulle mahdollisuuden käydä täällä vieraananne. Grazie, Dacian. Kiitos, Dacian. Nyt ainoastaan pari sekunnin tauko. Meillä on nimittäin vielä esityslistalla yksi ja viimeinen kohta joka liittyy yleisiin sääntöihin ja periaatteisiin, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöpanovallan käyttöä. Minuutti, minuutin tauko. Siamo, Mi chiedo scusa, ma abbiamo i minuti con... Nyt aika on todella kortilla ja meillä on vielä koordinaattoreiden kokouskin. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Pyytäisin vielä hieman kärsivällisyyttä, ainakin koordinaattorilta, äh, äh, koska meillä on koordinaattoritten kokous heti, kun valiokuntakokous loppuu. Viimeinen kohta esityslistalla. Niin kuin tiedätte, äh, meidän on annettava lausunto kysyy, koskee Lissabonin sopimusta tämä oikeusasianvaliokunnan mietintö. Tarkoituksena on saada aikaiseksi asetus 291 artiklan nojalla Lissabonin sopimuksesta. Ja kyse on siitä, miten siirrytään entisestä komitologiasäännöstä uusiin sääntöihin, joita Lissabonin sopimuksessa pidetään. Kyse on nyt säädöksistä, ja, ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia, siksi pyydän teiltä kärsivällisyyttä. Saman tien voi sanoa, että tämä päiväisen tekstiin liittyen meillä on aika aina 15 huhtikuuta, eli ainoastaan kolme päivää esittää tarkistuksia, jos joku haluaa jollakin tavalla tätä asiaa muuttaa. Nyt luen tämä nopeasti. Lissabonin sopimuksen voimaastumisen myötä Euroopan parlamentti sai vihdoinkin täydet lainsäädännölliset valtuudet myöskin maataloussektorilla. Usea otteeseen olemme todenneet, että vihdoinkin me olemme yhteislainsääntäjiä tasa-arvoisesti neuvoston kanssa. Lissabonin sopimus on muuttanut myöskin radikaalisti Euroopan komission toimintatapaa niin sanottu komitologia menettely korvataan delegoidulla säädöksillä tai hallintomenettelyllä 291 artiklojen nojalla. Ja kun taas äh, tilanne on sellainen, että delegoituja säädöksiä äh, voidaan edelleenkin neuvoston tai parlamentin toimesta – jumiuttaa, jos epäsopua syntyy. Ja asiaa käsittely voidaan myöskin palauttaa Euroopan komission käsittelyyn. Sen sijaan hallintomenettelyn puitteissa Euroopan parlamentilla ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. On tärkeää pitää mielessä se, että maatalouspolitiikka kattaa – äärimmäisen suuren osan komiotologia menettelyn piirissä käsitellystä asioista. Vuodelta 2006 olevat tiedot ovat seuraavat 1576 täytäntöpanotoimenpidettä käsiteltiin Euroopan komissiossa, joten kun näistä vielä osa on äärimmäisen tärkeitä. Kyse on tilanteesta, jossa Euroopan parlamentilla ei ollut mitään sanaa sanottavana näihin tapauksiin. Ne toimet, jotka liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan, hyväksyttiin niin sanotun hallintomenettelyn puitteissa, eikä senkään puitteissa Euroopan parlamentilta kysytä juuta eikä jaata. Nyt tilanne on sellainen, että ainoastaan jäsenmaat pystyivät vastustamaan komission tai neuvoston päätöstä. Euroopan komission ehdotus nyt täytäntöpanotoimenpiteitä silmällä pitäen – ja tämä on nyt asia, jota kannattaa todella tarkasti kuunnella. Euroopan komission ehdotus täytäntöpanotoimenpidettä äh, varten silmällä pitäen edellyttää, että tämänhetkiset hallintomenettelyt äh, toteutetaan automaattisesti täytäntöpanotoimenpiteinä tulevaisuudessa. Tällainen automaattinen siirtyminen on meidän valiokuntamme kannalta täysin mahdoton hyväksyä, koska Euroopan parlamentin toimivaltuuksia maataloussektorilla ei silloin toteuduttaisi. Meillä on jo nyt olemassa tietty määrä hallintomenettelytapauksia, joita voitaisiin käsitellä delegoituna säädöksinä. Siksi tällainen automaattinen järjestely rikkoisi artikla 291 sääntöjä. Säädöksiä on valtava määrä ja se, mikä ero on delegoidulla säädöksillä ja täytäntöpanotoimenpiteillä, eli siis ensimmäisiin parlamentilla on toimivaltuuksia ja toisiin ei, vievät tilanteeseen, jossa meidän on käsiteltävä asioita komission kanssa tapauskohtaisesti, eli tapaus per tapaus yksi kerrallaan. Minun lausuntoluonnoksessani ehdotankin siksi, että artikla 10 poistettaisiin kokonaan Euroopan komission ehdotuksesta. Ja se, että minun mielestäni tällaista mahdotonta automaattista järjestelmää ei voida siis hyväksyä, ja siksi Euroopan komission on ehdotettava mahdollisimman pikaisissa aikarajoissa uutta järjestelyä. Ja sen pitäisi ainakin perustua siihen, että Euroopan parlamentin tämänhetkiset toimivaltuudet nykyisen komiteologiamenettelyn puitteissa säilyisivät. Ja, ja myöskin valvontarooli ja täyspainoinen pääsy tietojen piiriin pitäisi taata Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentin pitäisi myöskin saada olla läsnä erilaisissa komiteoiden kokouksissa. Tämähän on jo ennenkin käytössä ollut käytäntö. Nyt yhteislainsäätäjinä Euroopan parlamentin ja neuvoston pitäisi pystyä vastustamaan tilanteita, jotka ovat törmäyskurssilla Lissabonin sopimuksen uusien asetusten kanssa. Minun mielestäni meidän on maatalouskysymyksissä saatava enemmän sananvaltaa ja käyttää ainakin vähintään kuulemisen menettelyä tai sitten tutkintamenettelyä, jonka puitteissa jäsenmailla on enemmän toimivaltuuksia. Nämä valtuudet pitäisi taata sekä parlamentille että neuvostolle yhteislain säätäjinä, ja tämä on löydettävissä tarkistuksesta 8.1. Haluan vielä kerran painottaa sitä, että me olemme yhteislain säätäjiä sanan varsinaisessa merkityksessä, etenkin maatalouskysymyksissä. Tämä on uusi tilanne, joka on syntynyt Lissabonin sopimuksen voimaastumisen myötä. Euroopan komissio ei voi toimia ilman, että Euroopan parlamentti sitä demokraattisesti valvoo. Tässä kaikki. Tämä on siis minun lausuntoluonnokseni ja, ja niin kuin sanottu, meillä on vielä aikaa 15.4. mennessä kello 12 asti esittää tarkistuksia. Ei mitään keskustelua varmaan kannata tästä nyt käynnistää, mutta mielestäni on tärkeää, että kaikki ymmärtävät, miten tärkeästä asiasta on kyse. Emme me voi hyväksyä sitä, että tällainen automaattinen käsittely hyväksytään. Haluaako joku kommentoida jotenkin tätä asiaa? Okei, okay. intanto do la parola ad Albert Dess. Albert Dess. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Paolo. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvä Paolo, voin sanoa, että ryhmäni on tämän takana sataprosenttisesti. Me emme voi hyväksyä sitä, että meidän kantamme ei kuulla, eli me olemme valmiita tukemaan tätä teidän tekstiänne. Grazie Albert. Kiitos Albert. Sitten herra Kapula Santos. Tarvi. Niin, kyllä. Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä tuoisi siis sama kannan. Tuemme ehdotustanne. Bene, grazie. Non è che... Hyvä. No sitten tietysti jatkossa järjestetään äänestys. En tiedä, haluaako komissio käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä, minuutti. Meidän pitää aloittaa nyt koordinaattoreiden kokous. Allô? Ouais. Euh, monsieur le Président, merci beaucoup. Euh, Puheenjohtaja, hyvin lyhyesti artikla 10 liittyen. Tässä on varmastikin joku väärinkäsitys tai lapsus ja haluaisin sen selvittää Artikla 10 ja automaattinen siirtymä ei tarkoita miten, missään mielessä sitä, että tiettyjä säädöksiä siirrettäisiin delegoittuihin säädöksiin. Meillä on olemassa tämänhetkisen komitologian menettelyn puitteissa aloja, jotka olisi syytä käsitellä delegoituna säädöksinä. Ja, ja, ja tilanteen tullen tällaista menettelyä voidaan ajatella. Kuitenkaan artikla 10 ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että koko komitologiajärjestelmä heittäisi häränpyllyä. Se on olemassa sitä varten, että aikaisemmin vallinnut sekava tilanne, uusi komitologiamenettely, vanha komitologiamenettely, säädökset, delegoidut säädökset – Tämä koko kaos pitäisi nyt saada selkeytetyksi, joten toivoisin, ettei artiklan 10 poistamista ehdotettaisi, koska kyse on pelkästään teknisestä kysymyksestä. Joskin seurantaan liittyvä poliittinenkin kysymys on olemassa – Tämähän on asia, jota ei käsitelty yhteispäätösmenettelyn puitteissa, joten se johtaa väkisinkin delegoitujen säädöksien ö, toimintamalliin. Kiitos tästä täsmennyksestä. Tietenkin kyse on siitä, että artikla 10 kirjoitettaisiin uudelleen sillä tavoin, että se on samalla linjalla Lissabonin sopimuksen kanssa. Emme hyväksy sitä, että Euroopan parlamentin toimivaltuuksia vähennetään. Meidän on saatava äänemme kuulumiin, se on mielestäni hyvä asia. Joten toisin sanoen tämä artikla pitäisi ainoastaan muotoilla uudelleen. Vieläkö muita puheenvuoropyyntöjä on, jollei voimme vielä tulevina päivinä pohdiskella asiaa, koska äänestys järjestetään vasta seuraavassa kokouksessa. Hyvä. Kokous päättyy ja nyt pyytäisin vielä koordinaattoreita jäämään lyhyeen kokoukseen valitettavasti ilman tulkkausta, mutta kyllä me varmasti jotenkin sen saamme menemään. Prossima riunione 3-4 maggio, eh?